Yeah, yeah, okay. Yeah. Good. So let's try to speak in time for the hearing. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat. Jatkamme kansainvälisen kaupan valiokunnan kokousta. Aamupäivällä jo aloitimme kokouksen ja keskustelimme TTIP-neuvotteluista. Ja tänään näyttää olevan tässä valiokunnassa TTIP-päivä. Ja nyt meillä on ilo keskustella komission jäsenen Malmströmin kanssa. Aiheena on se, miten jatketaan ISTS-kysymyksen käsittelyä ja sitten kello 16 meillä on kuulemistilaisuus, mitä transatlanttinen kauppa ja investointikumppanuus tarjoaa eurooppalaisille. ISDS on tietysti yksi kiistanalaisimpia aiheita, kun ajatellaan TTIP-sopimusta ja myöskin muissa kauppasopimuksissa – Ja siksi meillä on tämä ISDS-kuuleminen, jonka komissio käynnisti. Ja olemme saaneet paljon yhteydenottoja jäsenvaltioista liittyen tähän ISDS-kysymykseen. Ja komission jäsen Malmström on sitten esitellyt nämä tulokset ja ottanut esiin tiettyjä ongelmia. Ja nämä ongelma-alueet ovat sellaisia, joita parlamentti jo käsitteli päätöslauselmassaan vuonna 2011. Ja siksi tämä on mielenkiintoinen kysymys, miten tästä jatketaan ja miten tulevaisuudessa mietitään sitten investoijasuojaa, millaisia välineitä silloin on paras käyttää. Eli on hienoa, että komission jäsen on jälleen täällä ja sanoo tästä aiheesta muutaman sanan. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia hyvät puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet. Kiitoksia kutsusta tänne jälleen. Kuten puheenjohtaja sanoi, olemme täällä puhumassa siitä, millä tavalla investointi TTIPssä toimii. Mielestäni on aivan oikein sanoa, että kaikki niin kaikista kysymyksistä T-tipissä tämä on se, johon on kiinnitetty eniten huomiota ja josta ollaan eniten huolissaan. Yhtäältä voisi ajatella, että se on yllättävää, koska viimeisen 60 vuoden ajan kansalliset hallitukset Euroopan unionissa ovat neuvotelleet 1400 kahdenvälisestä investointisuunnitelmasta ilman minkään näköistä kiihkoilua. Ja se on mahdollistanut sen, että olemme suurimmat ulkomaiset investoinnit koko maailmassa. Se on luonut paljon vaurautta koko Eurooppaan viime vuosikymmenen ajan. Lisäksi ne maat, joiden kanssa se on tehnyt yhteistyötä, on saatu aikaiseksi paljon työpaikkoja ja kasvua. Toisaalta ei kuitenkaan ole yhtä yllättävää, että ihmiset ovat huolissaan, sillä kansainvälisten investointisopimusten asiakkuus on muuttunut ainakin osittain siitä syystä, että Euroopan unioni ei kansalliset hallitukset vastaavat nyt kansainvälistä investointipolitiikasta ja tämä on aiheuttanut enemmän tietoisuutta ja avoimuutta. Ja näiden seurauksena myös lisää keskustelua, mikä on tietysti hyvä. Kun meillä on yhä enemmän taloussuhteita, näiden kiistojen luonne ja määrä on kasvanut, kun taas kiistat aiemmin miltei ainoastaan koskivat pelkästään investointikysymyksiä. Nyt Jossain tapauksessa yritykset ovat pyrkineet tul- siirtämään tulkintarajoja, mikä on johtanut tilanteeseen, joka on ollut yllättävän monien mielestä mukaan lukien minun. Kun tätä tilannetta kuitenkin katsotaan sitten lähempään, niin se ei olekaan niin dramaattinen kuin otsikot antaisivat olettaa. Useimmat tapaukset ovat sellaisia, että investoijat häviävät useammat tapaukset kuin voittavat. Ja se, mikä käy selväksi useista näistä kiistoista, on, että entisissä investointisopimuksissa on ongelmia. Ne ovat, niitä on luonnosteltu enemmän investoijien näkökulmasta kuin muiden. Ja se on tehnyt tästä kaikkein kuumimman perunan koko eurooppalaisessa keskustelussa viime vuosien aikana. Koska keskustelu käy niin kuumana, niin komissio viime vuonna halusi aloittaa julkisen kuulemisen investointien suojasta. Me kerroimme yksityiskohtaisesti, analyysimme tästä tilanteesta jo tammikuussa, eli en enää mene siihen nyt. Nyt varmasti on riittävä todeta, että suurin osa hylkäsi koko T-tipin kokonaisuudessaan tai pelkänä ISDS. Eturyhmien vastaukset olivat sekalaisia. Ja pitää olla selvää siitä, millä tavalla näitä vastauksia tulkitaan. Kuuleminen ei ollut mikään kansanäänestys, vaikka se selkeästikin osoitti, että suhtaudutaan erittäin skeptisesti näihin järjestelmiin. Mutta se kuitenkin antoi meille myös jotain ajatuksia sen suhteen, millä tavalla ongelmiin tulisi puuttua. Ilahtuneen voi todeta, että minä komississa olen myös ollut monen kanssa samalla kannalla näistä huolenaiheista. Kun investointit kuuluvat toimialamme, näkemys on ollut selvä. Tämänhetkinen verkosto ei kelpaa tämän vuosisadan tarpeisiin. Me haluamme oikeusvaltioperiaatetta, emmekä asianajajien valtaa. Siitä syystä meidän täytyy saada sopimukset, joita voidaan tulkita näin paljon ja siitä syystä komissio on myöskin ryhtynyt muuttamaan ISTS esimerkiksi Kanadan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Tästä syystä meidän tulisi myös tästä aiheesta puhua tänään. En aio tänään esittää mitään loppuehdotusta täällä, vaan haluan kuunnella teitä, käydä vuoropuhelua ja keskustella jostakin alustavista ajatuksista ja tavasta vedetä tässä asiassa. Ja jään odottamaan myös mielenkiinnolla keskustelua kanssanne. Aloitan siis kertomalla sen, mikä on ehkäpä itsestäänselvää. Komission arvio on se, että meidän täytyy neuvotella investointisuojasäännöistä ja ISTS TTIPissä. Jotkut jäsenet täällä ovat toista mieltä eri syistä. Tiedän sen, mutta sanon miksi meidän mielestämme tämä on tärkeää. Ensinnäkin nämä kysymykset ovat sellaisia, että niitä täytyy nimenomaan käsitellä Yhdysvaltojen kanssa erityisesti. Jotkut ovat sitä mieltä, että Yhdysvalloissa ei ole mitään ongelmaa ja IST, jota ISTS voisi ratkaista. Mutta se on täysin toimiva juridinen järjestelmä, mitä Yhdysvalloissa on täysin toimiva juridinen järjestelmä, miksi pitäisi olla huolissa. Ja se on tietysti totta. Mutta se, että syrjintävaarat ovat esimerkiksi paljon pienempiä Yhdysvalloissa kuin muualla maailmassa. Tosiaan kuitenkin, että yksikään Yhdysvaltain lainsäädäntö ei kuitenkaan estä syrjimästä ulkomaisia investointeja. Jos se laittaa tämän sopimuksen, niin se tuon porsareen tukkisi. ISTS on ainoa tapa täytäntöpanna myös näitä säännöksiä, sillä kansainvälinen lainsäädäntö on sellainen, että sitä ei voida käyttää Yhdysvaltain tuomioistuimessa. Valtionvälinen riitoratkaisu myöskin jättäisi ulkopuolelleen pienyritykset, sillä EU kykenisi käsittelemään vain rajallisen määrän suuria tapauksia. Lisäksi EU olisi myös epäsuotuisessa asemassa esimerkiksi verrattuna maihin kuten Japani ja Kanada, joilla kaikilla on tämänkaltaiset sopimukset Yhdysvaltojen kanssa. Tämän lisäksi myös yhdeksän jäsenvaltiota on jo sellaisia, joilla on toimivat investointisuojasäännöt eikä se ole estänyt niitä täytäntöönpanemasta vuodesta 2004 täyttä EU-säännöstöä. Mutta nämä ovat kuitenkin ongelmaisia sopimuksia, koska ne eivät sisällä niitä uudistuksia, jotka minun mielestäni ovat tarpeellisia, jotta voidaan tasapainottaa uudelleen järjestelmä demokraattisen järjestelmän mukaisesti. Absoluuttiset säännöt TTIPissä jäisivät voimaan. Tämä on tilanne, joka täytyy muuttaa. Kolmanneksi Yhdysvallat on välttämätön lähtökohta hetkiselle yli kolmelle tuhannelle kansainväliselle investointisopimukselle, jotka ovat olemassa maailmassa. Leijonanosa niistä kuuluu meille ja myöskin globaaleista suurista, suorista investoinneista. Yhdysvalloilla on myös samankaltaisia huolenaiheita tässä suhteessa ja yhtenäinen lähestymistapa TTIPissä olisi hyvä lähtökohta, jotta voitaisiin muokata näitä 1400 eurooppalaista sopimusta, jota meillä on. Näiden joukossa kuitenkin Kanada on erilainen, koska Kanadan kanssa tehty sopimus on jo olemassa ja se sisältää jo monia näistä hyvistä ajatuksista, joita jäsen, tässäkin talossa ovat esittäneet. Ensinnäkin ensimmäistä kertaa siinä on viittaus oikeuteen säännellä määritellä paremmin esimerkiksi oikeudenmukainen kohtelu, määritelmät, rajoitamme väärinkäytösten mahdollisuutta. Me annamme hallituksille lopullisen mahdollisuuden tulkita sopimusta. Jos EUlla ja Kanadalla ei ole, jos ne eivät ole samaa mieltä välittäjän sopimuksesta, voimme vaatia sitovaa tulkintaa. Ja ensimmäistä kertaa olemme vaatineet myöskin käytännössääntöä välittäjille. Olemme avanneet myös oven tulevalle kantelumekanismille. Ja olemme avointa oikeusprosessia kansallisessa tuomioistuimessa, jos ISTS halutaan viedä eteenpäin, tapauksessa tulee jättää. Aiomme keskustella myös kaikista muista tulevista muutoksista, joista yhdessä voimme sopia TTIPissä Kanadan hallituksen, Kanadan hallituksen kanssa. Mutta en halua tässä nostaa turhia toiveita. Kanadan näkökulmasta katsoen tämä on sopimus, joka on nyt tehty ja se on valmis. Lisäksi Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen taloudelliset sopimukset ovat erinomaista Euroopalle, emmekä me saa uhata sitä, mm, sen toimivuutta tai sitä, että Kanada haluaa avata jotain muita lukuja avoimeksi. Joka tapauksessa meidän täytyy katsoa sitten tätä tulevaisuutta ja Kanada on tässä suhteessamme, suhteessa kanssamme samaa mieltä. Kaikista näistä syistä minun mielestäni investointien laittaminen T-tippiin ei ole mikään kysymys. Pitäisikö se tehdä, vaan siitä pitäisi miettiä sitä, miten se tulee tehdä. Minun mielestäni me voimme pyrkiä ratkaisuun, jossa saamme pitää hyödyt ja välttää negatiiviset vaikutukset. Ja siitä syystä tällainen peruslinjan asettaminen on oikein erinomainen lähtökohta. Nämä ovat vasta siis alustavia ajatuksia, keskustelun alku, ei lopullinen vastaus. Kaikkein tärkein huolenaihe, jota monet ovat ottaneet esille, ne, jotka ovat huolissaan asiasta, on, että investointi välittäminen saattaa toimia esteenä ja monet olevat ISDS-järjestelyt antavat yrityksille liian paljon liikkumavaraa. Jos on sitä mieltä, että sääntelijöiden aktiviteetti saattaa hyytyä Nämä ovat sellaisia näkemyksiä, jotka täytyy ehdottomasti ottaa esille uudessa investointijärjestelmässä. Tämä meidän mielestämme voidaan ottaa kahdella tavalla. Voimme sisällyttää täyden artiklan tähän tekstiin, joka tekee selvästi sen, että hallitukset voivat vapaasti viedä eteenpäin julkisen politiikan tavoitteitaan ja valita sen suojan tason, jonka niiden mielestä on hyvä. Mahdollinen muutos johtaisi sitä, että investoijat voivat joskus viedä asian oikeuteen jos ovat sitä mieltä. Sijoittajilla täytyy siis olla oikeus odottaa vakaata investointiympäristöä. Meidän ajatuksena on tässä se, että meillä olisi lauseke, jossa sanotaan, että investointisuojasäännökset eivät tarjoa mitään takeita sijoittajille sen suhteen, että se lainsäädäntökehys, jossa invest, on investointu, jää samaksi lukunnottama tietysti näitä perussuojia, jotka koskevat omaisuuden suojaa ja niin poispäin. Toinen asia, jolla haluaisimme parantaa tätä järjestelmä on se, millä tavalla tuomioistuimet toimivat. Jotkut ovat sitä mieltä, että saattaa syntyä eturistiriitoja, koska välittäjät ovat ähm, juristeja haluavat ehkä saada itselleen bisnestä tässä suhteessa. Ajatuksena me tässä on se, että hallitukset, ennen kuin mihinkään oikeustapauksiin ryhdytään, nimittävät luettelon näistä välittäjistä, jotka hoitavat kaikki TTIP-investointitapaukset. Jotta pääsisi tuolle luetteloon, niin tahon täytyy olla pätevä Esimerkiksi henkilö, joka omassa maassa voi toimia tuomarina. No tässä sitten ei mennä sinne asti, että luotaisiin tällainen pysyvä tuomioistuin, jossa olisi pysyvät tuomarit. Jotkut ovat kuitenkin ehdottaneet, että tällainen olisi. Minä tuen sitä ajatusta. Itse asiassa henkilökuntani jo työstääkin tällaista ajatusmallia. Mutta me tarvitsemme tuomioistuimen, joka menee pidemmälle. Monenvälinen tuomioistuin olisi tehokkaampaa resurssien käyttöä ja se olisi myös perustellumpi. Se on keskiävälin tavoite näiden neuvotteluiden lisäksi, jota käymme. Toivon, että saamme parlamentin tuen tälle ja myöskin neuvoja sen suhteen, miten sen päästään. Kolmanneksi nämä kantelut, se, että tällaista äh, tällaista kantelumenettelyä ei ole. Se on todellinen huolenaihe. Meidän ehdotuksemme on se, että meillä tällainen elin olisi, jossa on pysyvät jäsenet ja se olisi suoraan TTIPin alaisuudessa. Se mahdollistaisi sen, että tulkinnat olisivat johdonmukaisia ja päätökset voitaisiin tarkistaa. Lisäksi tällainen valitusmekanismi otettaisiin käyttöön myös muiden neuvottelukumppaneiden kanssa, kuten Kanadan kanssa. Pysyvä tuomioistuimen suhteen kuitenkin meillä on selkeitä tehokkuus kysymyksiä. Eli me työstämme sitä tässä rinnan. Ja lopuksi täytyy ottaa käsittelyyn myös se suhde, joka on kansallisilla oikeusjärjestelmillä ja ISTS, sillä kansallinen oikeusjärjestelmähän on se, jonka tulisi olla aina etusijalla. Ja jos ollaan sitä mieltä, että ISTS on epäoikeudenmukainen, niin se on eh, käsitys siitä, että ISTS sijoittajilla on oikeus olla kansallisen tuomioistuimen päätöstä ylempänä. Kaksi ratkaisua tähän on. Voitaisiin pakottaa alun perin sijoittaa valitsemaan kansallisen tuomioistuimen ja ISTSn välillä. Silloin ei saisi enää sitten vaihtaa, jos tapaus on oikeudessa. Kielteinen vaikutus tässä olisi kuitenkin se, että mahdollisesti yritykset aina välttäisivät kansalliset tuomioistuimet. Ja toinen vaihtoehto, ja haluaisin tässä kuulla teidän näkemyksenne, olisi se, että on se, että sijoittajien täytyy luopua kansallisen tuomioistuimen kanteesta, jos he päättävätkin ryhtyä ISTS-kanteeseen. Eli jos investoija, sijoittaja on päättänyt valita yhden, hän ei voi enää hypätä toiseen. Nämä ovat niitä ajatuksia, joita tähän mennessä on esitetty. Haluaisin painottaa sitä, että ne ovat vasta alustavia. Haluamme keskustella niistä kanssanne ja siitä syystä olenkin täällä tänään. Haluan kuulla teidän ajatuksianne ja näkemyksiänne tästä asiasta. Ensi viikolla käydään epävirallinen kauppaministerin kokous Riikassa ja toivottavasti sitten pääsemme yhteiseen EU-kantaan myöhemmin tällä viikolla, jotta pääsemme eteenpäin. Tämä on siis vakava yritys pyrkiä ratkaisemaan tämä erittäin monimutkainen asia ja, ja odottelemaan rakentavaa keskustelua tältä pohjalta teidän kanssanne. Ja näin ole hyvä puheenjohtaja, kiitoksia kovasti siitä, että sain ei sitä näin pitkän alustuksen, mutta mielestäni se on kuitenkin ollut tärkeää, koska asia on kovin monimutkainen ja mielelläni odottamaan teidän kommenttianne. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi esittelijä ja varjoesittelijät saavat puheenvuoron. He voivat vastata näihin komission sen tekemiin huomioihin. Ja esittelijä olen minä. Eli otan nyt puheenjohtajan lakin pois päästä ja toimin esittelijänä. Ja minulla on kolme huomiota komission jäsen. Ensinnäkin, mikä väline on tarpeen, jotta voidaan suojata investointeja? No, meillä on investointisuoja, josta pitäisi sopia. Se on ihan selvää TTIP-sopimuksen yhteydessä – ja meidän täytyy varmistaa, että ulkomaiset ja kotimaiset investoijat saavat samanlaista kohtelua. Mitään suosituimmuutta ei saa olla eikä syrjintää. Ja tämä pitäisi olla pääperiaate, kun muokataan sopimusta. Ja sitten täytyy keskustella vielä siitä, mikä väline tähän soveltuu. Päätöslausamaa luonnoksessa on selkeästi todettu, että minun mielestäni meidän pitäisi taata tämä periaate toisella tavalla, eikä tähän tarvita mitään lukupuolisia sovittelutasoja, koska kun katsotaan EUn ja Yhdysvaltojen suhteita historiassa, niin minkäänlaista merkittävää investointisyrjintää ei ole esiintynyt. Eli tässä on taloudellisia kysymyksiä, Eli tämä nyt ei ole mitenkään tarpeellista. Ja toiseksi tähän välineeseen liittyy erinäisiä poliittisia ongelmia. Lähden nyt siitä, että pidän kiinni kannastani niin kauan kuin meillä on tämä tarve näistä takeista – Eli mielestäni tätä järjestelmää ei tarvitse kirjata sopimukseen, mutta meidän täytyy miettiä, milloin tämä järjestelmä haluttaisiin ottaa käyttöön. Meillähän on Singaporen kanssa neuvoteltu jo sopimus, ja sitten jälkeenpäin siihen on lisätty tämä väline. Ja myöskin neuvotteluissa Kanadan kanssa, no, Kanadan puoli ei halunnut tätä välinettä, Eli meidän täytyy nyt todellakin tarkkaan pohtia, millaisia välineitä tarvitaan ja milloin, jotta voidaan varmistaa investointien yhtäläinen kohtelu. Sitten komission jäsen, te puhuitte tästä Kanadasopimuksesta ja siitä, että se on jo saatettu päätökseen. Ja siellä oli ihan samat ongelmat. Eli monilla aloilla Tämä epävarmuus, josta tekin puhuitte ISDS-välinen osalta, niin näitä ongelmia on tosiaan tullut esille. Ja minä nyt ihan ymmärrä, miten yhtäältä voidaan sanoa, että on huomattavia ongelmia liittyen tähän vanhaan ISDS-järjestelmään. Ja nyt sitten keskustellaan uudesta. Mutta samaan hengenvetoon sitten tämä vanha kirjataan sopimukseen mukaan. Eli mielestäni meidän pitää nyt pohtia Kanadan sopimuksen parannuksia. Silloin tämä kokonaissopimus olisi ihan hyvä, eikä vaarantuisi tämän kysymyksen takia. No sitten kolmas huomio liittyy näihin ehdotuksiin. Ne ovat kyllä askel oikeaan suuntaan. Eli toisin kuin Kanan meidän ei pidä kirjata näitä asioita johdanto-osaan, vaan sen pitää olla johtava periaate koko tekstissä. Ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on riippumattomia tuomareita, jotka sitten tekevät päätöksiä konfliktitapauksissa. Eli tämä on tällainen käytännössääntö. Meillä pitää olla järkeviä uudistamismahdollisuuksia. Ja meidän on varmistettava myös se, että meillä on kansallista lainsäädäntöä ja sitten näitä sovittelufoorumeita – ja kaikki tämä tosiaalisesti johtaisi siihen, että perustettaisiin kansainvälinen tuomioistuin. Ja silloin kyse ei ole samasta termistä kuin mitä nyt käytetään ists järjestelmässä Eli onko tämä nyt sitten tavoitteena neuvotteluissa? Eli että tässä löydetään nyt elementtejä, joita VTOssa voitaisiin kehittää tuomioistuimiksi, joissa voidaan käsitellä erinäisiä tapauksia. Erinäisiä tapauksia voi tulla esiin, mutta kuitenkin tämä tarkoittaa myöskin, että tästä pitäisi tehdä neuvotteluiden periaate, Eli että me sovimme tällaisesta tuomioistuinjärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Sehän liittyy näihin investointisuojakysymyksiin ja meillä on useita mahdollisuuksia lähteä yhdessä uusille teille. Eli tämä asia, joka nyt tuli esille, niin voin sitä ehdottomasti tukea. Eli tässä lyhyesti minun huomioni ja seuraavaksi puheenvuoro saa Kvistova. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia komission jäsen, että olette jo näin monta kertaa käynyt tässä valiokunnassa ja keskustelleet hyvin avoimesti meidän kanssamme. Ja täytyy sanoa, että olen myönteisesti yllättynyt siitä, että teidän ehdotuksenne menevät näin pitkälle ja juuri siihen suuntaan, jossa, josta epämuodollisesti on puhuttu jo useaan otteeseen. Ja tämä valtioiden välinen riitojen ratkaisu ei toisi tässä asiassa mitään, ja silloin vahvat, suuret yritykset voisivat käyttää vaikutusvaltaansa, ja se on tietysti hyvin kielteistä. Toisin kuin edellinen puhuja, täytyy sanoa, että myöskin keskikokoiset yritykset voisivat hyötyä tällaisista sovittelujärjestelyistä. Saksassa oli luettelo hiljattaisista julkaisuista, joissa on esimerkkejä siitä, miten keskikokoiset yritykset ovat pystyneet pitämään kiinni oikeuksistaan tässä järjestelmässä. Ei pidä unohtaa, että Yhdysvalloissa monet asiat kuuluvat osavaltiolle, eikä niitä voida käsitellä kansainvälisissä tuomioistuimissa. Ja no, sitten täytyy katsoa, millaisia sopimuksia Yhdysvalloissa on tehty näissä asioissa. Ja sitten toinen kysymys. Mikä on tämä suhde, mikäli päästään niin pitkälle, että investointisuoja saadaan aikaiseksi? Aamulla jo sanoin, että mm, Tämä on nyt erilaista investointisuojaa. Meillä on nyt kansainvälinen sopimus. Eli millä tavalla voidaan taata se, että paikallistasolla myöskin noudatetaan näitä sääntöjä. Tuleeko tämä onnistumaan vai ei? No tämän konkreettinen tapaus. Ja sitten valitusten määrän vähentyminen on joidenkin mielestä hyvä asia, toinen mielestä huono asia, mutta se on kyllä ihan hyvä, jos nyt selitetään, mistä voidaan valittaa ja mistä ei. Eli voitaisiin tehdä luettelo näille tuomareille. Se on ihan ok. Monethan tästä jo ovat puhuneet. Eli tätä kautta voidaan saada aikaan muutoksia. sitten tällaiset kansainväliset sovittelupaikat VTOn alaisuudessa. No keskipitkällä aikavälillä tämä on yksi mahdollisuus, mutta sanoisin, että meidän pitää nyt edetä oikeassa järjestyksessä. Eli ensin pitäisi saada aikaan avoin ja vankka menettely. Ja sitten sitten, kun siitä on kokemusta, voidaan edetä pidemmälle. Mielestäni tämä kolmas asia, josta puhuitte, eli nämä vetoomustuomioistuimet, sitä pitää vielä pohtia. Eli miten näitä valituksia voidaan tehdä ja kuka sitten päättää näistä sovittelumenettelyistä viime kädessä. No tämähän on ollut se heikko kohta tähän mennessä. Monet kollegoistani kyllä kannattavat valitusoikeutta, mutta miten se sitten toteutetaan? No en tiedä, itse olen luonnontieteilijä. Voi nyt jäädä hiukan taka-alalle ja kuunnella, mitä älykkäämmät juristit sanovat. Investointisuoja omit tuomioistuimet. Eli meidän täytyy löytää nyt jonkinlainen tapa katsoa, mikä on paras tapa edetä. Mutta tässä keskustelussa yksi asia on jäänyt pois. Me usein sanomme, että olemme puolesta tai vastaan jotain. Ja sitten seuraavassa virkkeessä onkin jo hyvin paljon kahdenvälisiä sopimuksia. Jos meillä ei ole mitään uutta, uutta investointisuojaa sovittuna, niin silloin kahdenväliset sopimukset jäävät voimaan. Eli meillähän on yhdeksän jäsenvaltiota nyt, joissa suoja on erilaista kuin muissa 19 jäsenvaltiossa. Ja tämä mielestäni osoittaa, miten EU, Yhdysvallat voi toimia kahdenvälisesti ja tämä on hiukan merkillinen järjestely mielestäni. No sitten toiseksi meidän pitää miettiä, eli jos kaikki tämä nyt jää voimaan, niin mitä tämä tarkoittaa sitten amerikkalaisille investoinneille EU-ssa, joita sitten suojellaan myöskin eri tavalla sen mukaan, mihin he sijoittavat. Ja lopuksi Tämä ei ole minulle ollenkaan selvä asia. Eli Sitan ja TTIPin välinen suhde näissä asioissa. Usein todetaan, että tämä on nyt suhteellisen uutta. Tästä on puhuttu viime kuukausina. Eli sitä voisi olla esimerkki TTIPille myös muissa asioissa kuin investointisuojan osalta. Mutta juuri investointisuojan osalta jos nyt sanotaan, että haluamme vähän niin kuin sitä plus-tyyppisen sopimuksen, niin tarkoittaako se, että sitä neuvotellaan uusiksi? Olen hiukan eri mieltä kuin edellinen puhuja. Mielestäni tämä sitä-paketti on sellainen, että kaikkien täytyy tehdä kompromisseja, mikä on tietysti ihan tyypillistä tämän tyyppisissä neuvotteluissa. Mutta jos yksipuolisesti avataan jotain, tässähän esimerkiksi kanadalaiset, jotka eivät olleet samaa mieltä kaikista asioista, niin kuitenkin paketti oli saatava kasaan ja mielestäni tämä nyt ei ole tarkoitus. No sitten vielä viimeinen huomio. Investointisuojan osalta me vielä jatkamme ajatteluprosessia. Olemme matkalla kohti jotain, emme ihan tarkkaan tiedä mitä. Ja siksi tällä hetkellä meidän pitäisi nyt jättää avoimeksi mahdollisimman monet ehdotukset, kerätä tietoa ja sitten kun on aika, voimme sitten tehdä päätöksen tietojen pohjalta. Kleines problem. No niin, kollegat. Täällä on vielä 11 puheenvuoropyyntöä. Ja meillä on tasan neljään asti aikaa. Komission jäsenellä on muita tehtäviä sen jälkeen. Eli ehdottaisin, että rajaamme nyt puheajan kahteen minuuttiin. Ja Emma saa seuraavan puheenvuoron. I will do my very... Teen parhaani. Kiitos, että tulitte tänne tänään. Siinä hengessä, että löydetään tie eteenpäin tässä mitä kiireellisemmässä asiassa, joka jumiuttaa TTIPiä, mutta myös muita sopimuksia, joita on jo pöydällä. Meillä on SETA ja meidän täytyy löytää avain siihenkin. Ja toivottavasti tänään keskustelu kähtää siitä, että onko meillä investoijia suojaa siihen, minkälaista suojaa tarvitaan. Siitä täytyy keskustella. Ehdotuksen ovat tervetulleita, niitä täytyy tarkastella yksityiskohtaiseksi löytääksemme parhaan keinon löytää, päästäksemme eteenpäin. Sitä ei tässä yön yli tapahdu. Täytyy pitää huolta sitä, että, että pääsemme eteenpäin niin, että kansalaiset seuraavat meitä. Minullakin tuli mieleen, että me emme halua ajatella, että rohkaisisimme uusiin riitattamisiin. Tämä investointisuoja on, tapahtuu vain erittäin niukois, tiukasti määritellyissä konteksteissa, joissa oikeusjärjestelmän periaatteita ylläpidetään. Meidän ei pidä rohkaista riitä juttujen määrän kasvuun. Meidän täytyy sitä luottamusta investointiin. Emme halua rohkaista ihmisiä kokeilemaan kepillä jäätä oikeusjutuissa. Nämä ovat ensimmäiset huomioni. Mutta meillä täytyy myös olla aikataulu. Täytyy tietää, koska seuraava askel otetaan. Ja tämä on tärkeää myös setällä. Teettekö amerikkalaisille tällaisia ehdotuksia, minkälaisia neuvotteluita kannalaisten kanssa on tässä vaiheessa? Hekin odottavat, miten päästään eteenpäin. Meidän täytyy siirtyä negatiivisuudesta myönteisiin ratkaisuihin, jotta voimme mielekkäästi ja rakentavasti TTIP-neuvotteluissa ja muissa Helmut Scholz. Kiitos, Sten Scholz. Danke, Kiitoksia. Ö... Äh. Hetkinen. Niin Lambsdorff, en tiennyt, että te otatte nyt Schaakilta tämän varjoesittelijyyden, eli olkaa hyvä. Niin ne liberaalit olemme aika solidaarisia keskenämme. Eli ensinnäkin kiitoksia komission siitä, että olette paikalla. Te olette edustaneet komissiossa suurta avoimuutta, ja se nyt myöskin näkyy. Pidämme sitä erittäin hyvänä. Ja yksi asia on selvää. Täytyy muistaa, että tiettyjä ihmisiä ei saada vakuuttuneeksi tästä keskustelusta. Jos joku pitää TTIPiä hyvänä tai pitää näitä Stop TTIP-kampanjoita, niin he eivät kyllä muuta mieltään. Mutta ne, jotka voidaan saada vakuuttuneiksi, niin heille te kerrotte tänään monista hyvistä ajatuksista. Te sanoitte, että joko meillä on investointisuoja tai sitten käytetään kansallista lainsäädäntöä. Se on ihan järkevä tapa edetä. Ja toiseksi ajatus siitä, että meillä olisi tällainen pysyvä taho riitojen ratkaisu, niin sekin on hyvä ajatus. No onnistuuko se TTIPin yhteydessä, se on sitten toinen kysymys, varmaankaan ei. Mutta täytyy miettiä, voidaanko sopimus laatia sillä tavalla, että kun tällainen tuomioistuin sitten on, niin sitten siellä on tällainen pysyvä sovittelupaikka. Ja haluaisin kuulla kantanne tästä, eli onko tämä toteutettavissa, onko se järkevää. Ja lopuksi olen aina hämmästynyt siitä, kun monet puhuvat ja tekin sanoitte, että Yhdysvalloilla on täysin toimiva oikeusjärjestelmä. No todellakin heillä on toimiva oikeusjärjestelmä, mutta se on se järjestelmä, joka, johon me eurooppalaiset suhtaudumme hyvin skeptisesti. Ja me emme halua, että yritykset, jotka sijoittavat Yhdysvaltoihin, joutuvat menemään johonkin tiettyyn oikeuspiiriin, jossa ei tiedetä, miten tulee käymään. No monet nyt sanovat, että Yhdysvalloissa on lähes täydellinen oikeusjärjestelmä ja toiset taas sanovat, että me emme voi lähteä amerikkalaisten tielle näissä kysymyksissä. Eli tämä on tärkeä kysymys, jota pitäisi vielä pohtia. No tämäkin tuli jo esille. Jos TTIP tulee, eikä ole siinä mitään investointisuojaa, niin silloin meillä on investointisuoja, jota meillä on. Meillä on yli tuhat tällaista investointisopimusta, ja meidän täytyy hyödyntää tätä mahdollisuutta. Sitten Scholz. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos vielä kerran teille tästä mahdollisuudesta jälleen käsitellä teetit kysymyksiä. Ja itse olen yksi ISTSn kriitikoista. Ja tänä aamullakin sanoin, kun keskustelimme mietintöluonnoksesta, joka liittyy TTIPiin, niin tässä valiokunnassa meidän täytyy katsoa, mitä historiassa on tapahtunut. Tämän väline, jolla ratkaistaan riitoja tietyllä sektorilla, joka 2000-luvulla ei enää ole ihan ajan tasalla. No, meillähän on erittäin monimutkainen todellisuus nyt, meidän, meillähän on yksityisoikeudellisia riitojen ratkaisumenettelyitä kansainvälisessä sopimuksessa, eli valtiot tekevät keskenään sopimuksia, joissa sitten oikeus annetaan yksityiselle taholle. Ja miksi 2000-luvulla tehdään näin? Tämä nyt ei johda varmaan siihen, että saataisiin enemmän luottamusta tulevissa riidanratkaisuissa, kun meillä on tällaisia, sitä meillä varsinainen tuomioistuin, mutta meillähän on tietynlaista yrittäjäkulttuuria, siitä on luetteloita tie, tietoja, ja voidaan tarkistaa, kuka on vetänyt kenetkin oikeuteen. Ja mielestäni tämä on järjestelmä, joka on ihan hyvä, mutta Ymmärrän kyllä, että komissio on yrittänyt suhtautua tähän kritiikkiin, jota on ollut jo jonkin aikaa. Niin tätä oli eilen SETA, niin komissio on yrittänyt puuttua tähän ja miettiä uusia etenemistapoja. Mutta mielestäni se ei kuitenkaan riitä, koska tästä perusongelmasta ei päästä eroon. Ja meillä pitäisi olla kansainvälinen rahoitustuomioistuin, joka on sitova kaikissa riitatapauksissa. Ja siihen meidän pitäisi keskittyä, miten se saataisiin aikaan. Parlamentti on jo käsitellyt näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Ja mielestäni näissä kysymyksissä tässä nyt ei tarvitse jatkaa enää samaa linjaa. Kiitos, Tenjadu. Kiitos, rouva komission jäsen. Olette selittäneet meillä, että tämä on järjestelmä perveissä, sinne on ongelmia, se toimii ja haluatte parantaa sitä, että koskaan olisi että miksi sitä järjestelmää tarvitaan, miksi Euroopan ja Yhdysvaltain välillä on ehdottomasti tarvetta tälle järjestelmälle. Ja kun on OECD ja Maailmanpankin tutkimuksia ja investointitasoa, niin yksikään ekonomisti ei sano, että tämä investointisuojajärjestelmä – ja se tapahtuu, joka tapahtuu välit, missä e-, edistäisi investointeja. Argumenttinne ovat, että meillä on 1400 sopimusta, jossa on sieltä suojelaisoikeuksia. Täytyy jatkaa. Onko tilanne on niin positiivinen, niin tänne on, että täytyy ajatella, että menneisyys on aina meidän tulevaisuutemme. Tiedät, että kun minä suurin osa näistä enemmistöistä luotiin kehitysmaiden kanssa, Itä-Euroopan kanssa ennen kuin ne liittyvät eu koska yes, äh, maat, jotka olivat osana näitä sopimuksia, katsovat, että nämä eivät ole oikeusvaltioita. Ja kun Kroatia kollega sanoi, että me tarvitsemme suojaa, että jos me tarvitsemme ulkomaisia sieltä niin ja, ja, ja, ja, sanoi, että koska heidän ei tarvitse mennä kansallisen tuomioistuimeen. Se on valtava umpikuja eikä mikään edistysaskel. Sanotaan, että olemme uudistaneet, en ole muuttunut. Mm, mutta suusi on suusi, vaikka olisi koiran karvoissa. Ja tämä järjestelmä on perversi. Otetaan kaksi esimerkkiä tällä hetkellä. Euroopan komissio tutkii äh, Stab, Ilan ja Applen ja Hollannin Starbuckin kanssa. On mahdollista, että, että komissio rankaisee näistä verojärjestelmistä pakottaa nämä yhteis maksamaan kaikkea, mitä veroja, mitä ei ole maksanut. Ja teidän kautta Apollo Starbuck väistämättä valitsevat yksityiset sovittajat, välimisoikeudet saadakseen takaisin rahat, jotka ovat maksaneet Euroopan kautta. Digitalous, yksi Euroopan suurista haasteista komissio sanoi niin, sen puheenjohtaja sanoi niin, 95 prosenttia digitalouden pörssiarvon lasketaan amerikkalaista. Jos me haluamme sellaista Eurooppaa, niin meidän täytyy luoda sääntöjä, määritellä sääntömme ja sieltä kautta siellä mahdollista. Ja lopettaisiin. Meillä on parempi järjestelmä. Me vaarastelemme EU-tuomioistuimeen toimivallan, kansallisen toimi, oikeuden toimivallan. Ja sitten halutaan kansainvälinen me tehdään niin. Ja jätetään sijoittajan suojasopimuksen ulkopuolelle. Sitten Begin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen tästä keskustelusta. ISTS on ollut kuulemistilaisuus, jossa mukana oli myöskin paljon kansalaisia. Ja se oli historiallinen tulos Euroopan demokratiassa, mutta nyt sitten ISDS halutaan poistaa TTIP-sopimuksesta, kuten Eurooppa on pyytänyt, ja nyt sitten keskustelemme siitä, miten sitä voitaisiin muuttaa, mukauttaa. Haluaisin tietää, haluammeko sitten näiden muutosten jälkeen kysyä kansalaisten mielipidettä uudesta ISDSstä, jonka haluamme liittää sopimukseen. Jos nyt analysoidaan tätä kysymystä, ja minäkin viittaan tähän ainoan konkreettiseen asiaan, eli zeta sopimukseen Ja tässä tapauksessa ei mitenkään ratkaistu eturistiriitaongelmia tai tuomareiden riippumattomuusongelmaa. Ei ole mitään pakkoa esimerkiksi tuomarien keskeyttää työtään. Ja sitten, kuka valitsee nämä tuomarit, ja mikäli osapuolet eivät ole samaa mieltä. Ja sitten Maailmanpankin korkea virkamies edustaa kuitenkin hyvin pitkälti Yhdysvaltojen etuja. Eli meidän täytyy valit, varmistaa, että valinnat ovat riippumattomia. Komissio ehkä olisi voinut ratkaista näitä ongelmia, mutta näin ei ole käynyt. Ja nyt halutaan uskotella meille, että kansalliset oikeusjärjestelmät eivät takaa suojaa ulkomaisille investoijille, mutta itse tulen maasta, joka jossa on tiettyjä ongelmia oikeusjärjestelmässä, mutta kansalliset tuomioistuimet eivät ole tällaisia järjestelmiä, mutta ei niitä voida korvata vielä puutteellisemmalla järjestelmällä. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla tämä saattaa johtaa markkinoiden vääristymiin, jos kansallisilla investoijilla ei ole samoja oikeuksia ISTSn puitteissa. Ja komissio pitää kiinni siitä, että kansalaistasolla voidaan tehdä muutoksia tähän kappaleeseen, mutta ei investointeihin liittyen. Ja tietysti voidaan sitten päättää miljardikorvauksista jollekin valtiolle. Ja jos maksetaan korvauksia, niin se ei sinänsä ole este lainsäädäntötyölle. Tämä on skandaali. ISTS on skandaali, mutta haluaisin kuitenkin onnitella teitä, koska te olette tehneet skandaalista keskustelun, ja tässä te olette kyllä hyvin taitavia. Schuster. Kiitoksia. Monet näistä ehdotuksista, joita Malmström teki, menevät ihan oikeaan suuntaan, mutta pari asiaa kuitenkin ottaisin esille. Kaikki nämä ehdotukset tähtävät ISTSn parantamiseen. Se on oikeastaan tämän asian ydin. Mutta miksi tämä on sitten otettu osaksi kansainvälistä sopimusta? Mehän olisimme voineet aloittaa nyt vaikka Yhdysvalloista, koska muuten, jos tämä on kansainvälinen asia, joka koskettaa suoraan kaikkia valtioita, niin se on aika epätodennäköistä, että se menee läpi. Ja tämä viivyttää venyttäisi prosessia vuosilla. Eli ehkä olisi parasta aloittaa tässä nyt Yhdysvaltojen kanssa tässä sopimuksessa. No, en tiedä, ovat kaikki tästä samaa mieltä. Mutta sitten CETA-sopimus, se on mielestäni kyllä poliittisesti poissuljettua, että sitä hiukan vielä muutetaan. En nyt ymmärrä tätä kantaa oikeastaan, koska kyse on nyt poliittisesta uskottavuudesta ja sen puutteesta. Tällä hetkellähän tätä asiaa ei voida viedä eteenpäin, ja mehän tiedämme, että monet yhdysvaltalaiset yritykset toimivat ihan vastaavalla tavalla Kanadassa. Niin siis ei se, ei se ole poissuljettu, mikäli kyse on merkittävistä taloudellisista toimista. Ja siksi, miksi te ette niin etene tämän asian kanssa ja sanotte, että tätä täytyy muuttaa, ja juuri tähän suuntaan, josta puhuitte, koska poliittinen riski, joka tähän liittyy, jos tämä paketti jälleen kerran avataan, niin se on paljon pienempi riski kuin se, että jos tämä koko paketti kaatuu ISTS, ja silloin poli, poliittinen vastuu on nyt sitten komission harteilla. If it ain't broke. Kiitoksia. Jos se ei ole mennyt rikki, niin ei sitä kannata myöskään korjata, näinhän sitä sanotaan. Ja minä nyt olen seurannut tätä jonkun ajan jo, enkä näe mikä ongelma tässä ja mistä kenkä oikein puristaa. Meillä on 600 tapausta. Valtiot mm, häviävät niistä 31 prosenttia. Kysymys ei ollut pelkästään lainsäädännöstä, vaan huonoista sopimuksista, pääasiassa pk-yritykset, pääasiassa eurooppalaiset yritykset, ja vaikka Euroopalla onkin kaikkein eniten kahdenvälisiä sopimuksia maailmassa, niin minusta voisi sanoa, että meillä on kaikkein korkeimmat standardit ympäristökysymyksissä, kansanterveydessä ja niin poispäin. Eli jos ei ole rikki, niin korjata sitä. Tietysti nämä rinnakkaiskanteet voisivat olla ihan hyvä ajatus ja saataisiin olla järkevää ottaa käyttöön jonkunnäköinen häviä ja maksaa periaate, mutta ennen kaikkea avoimuus. Ja tässä suhteessa täytyy todeta, että minun mielestä on skandaalimaista, että jäsenvaltiot eilen pysäyttivät Euroopan unionin, estivät sen allekirjoittamasta tätä YK ISTS-yleissopimusta. Siitä pitäisi nyt puhua, eikä tässä TTIPissä, siitä, että avoimuus pysäytetään kaikissa ISTS-tapauksissa koko maailmassa. Minusta meidän tulisi olla varovaisempia, kun tarkastetaan tätä asiaa. Onko meidän intressimme mukaista ottaa tällainen mekanismi käyttöön, jos häviämme vain 31 prosenttia tapauksista? Ja onko tässä ajatuksena se, että sen pitäisi olla kustannustehokasta, jotta pk-yritykset voisivat sitä käyttää? Ja lopuksi minusta meidän tulisi tunnustaa se, että tämän tulisi estää lainsäätäjiä hyväksymästä tietynlaista lainsäädäntöä, sellaista lainsäädäntöä, jotka syrjivät jotka siirtyvät omaisuutta ilman mitään korvausta. Ja siitä syystä me emme saa tätä järjestelmää vesittää ilman mitään syytä. Meidän täytyy puolustaa aina hyvää oikeusvaltioperiaatetta. Sitä ei saa vesittää. Me emme saa sanoa, että meidän tulisi vain hyväksyä ja luottaa Yhdysvaltoihin. Minä en halua joutua mihinkään tuomioistuimeen Tennesseeissä, ettekä varmaan tekään. Jos katsotte maailman foorumin äh, luetteloa tällaisista maista, meillä on maita, jotka ovat kohdassa 130 ja 126. Kiitos tämän kelan. Paljon kiitoksia komission jäsenet, että tulitte tänne esittelemään suunnitelmat. Ne menevät oikeaan suuntaan, mutta ongelmani on todellakin, että ne eivät mene ongelman ytimeen. Minusta on sääli, että Euroopan parlamentissa ei ollut koskaan aitoa keskustelua siitä, halutaanko oikeastaan sijoittajan suojaa. Keskusteltiin aina minkälaista halutaan. Keskusteltiin uudistuksista sijoittajasuojaan, mutta on tärkeää käydä periaatekeskustelussa siitä, halutaanko sitä. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on EU-tasolla toimivaltaa ja nyt on ratkaiseva hetki päättää, josko me haluamme tämän mukaan vai ei. Ja se on nyt koko elämämme loppuun tai katkaista tämä perinne jäsenvaltiossa, perinne olemassa. Tämä on tämä peruskysymys. Meillä on kantani siitä. Vaikeutta tarkastella vähänlaisia uudistusongelmia, kun on perushuolenaihe. Ja siitäkin pitäisi puhua niin parlamentissa kuin sen ulkopuolella. No, mitä keskusteltu kansainvälisestä tuomioistumista, jota on monessa yhteydessä otettu esille. Siis saattaa olla kiinnostava vaihtoehto punainen viiva on sitten, kun voidaan ottaa myös kanteet, inf- kanteet investoijia vastaan, koska investoijat tekevät paljon ihmisoikeusrikkomuksia, kun ne joutuvat kansainvälisen huomioon kohteeksi, niin sitä kautta velvo- investoijan velvoitteet tulevat mukaan. Miksei TTIP lauteta, että me sitoudumme työskentelemään tällaisen kansainvälisen tuomioistuimen luomiseksi, mutta sen vuoksi me emme ota TTIPiin sieltä ja se on aika vaihtoehtoja, niin kun aika loppuu. Annan kysymys liittyen ehdotukseen. Yksi liittyy Kanadan sopimukseen SETAan. Saatte saada laadittu, mutta ei pidä olla paljon toivoa sen suhteen, mitä voidaan muuttaa. Mutta ajatteko ehdottaa muutoksia kerralla, ja jos, niin mitä? En ole oikein varma tästä. Ja sitten mainitsitte ajatteko, joka koskee hallitusten oikeutta säädellä. Minkälainen artikla, minkälaista kieltä? Kaspari Reding. Sehr geehrte Frau Kommissarin, vielen Dank. Kiitoksia komission jäsen tästä alustuksesta. Jälleen tuli selväksi, että jos me emme halua, me haluamme, että voimme noudattaa oikeutta, joka on kansainvälistä. No ensinnäkin kansainväliset sopimukset, niitä ei voi soveltaa kansallisissa tuomioistuimissa. Parlamenttihan kirjaa tämän jokaisen sopimukseen – se on ehto suostumuksellemme. Ja se on ihan hyvä niin. On parempi, jos meillä on epäilyksiä, kun ajatellaan jotain kauppasopimusta kolmannen maan kanssa. Meillä on tiettyjä hankalia maita, joiden kanssa tehdään sopimuksia, eli on parempi, että riippumattomat tahot voivat löytää ratkaisun näihin asioihin, kun vaikka joku oikeusjärjestelmä kommunistisessa maassa silloin oikeus ei toteudu. Ja tietysti Yhdysvalloissa syrjitään ulkomaisia yrityksiä, jos ajatellaan vaikka näitä tankkihankintoja. Airbusilla oli paljon parempi sopimus, mutta sitten eri jekuilla toimittiin niin, että Boeing sai sopimuksen. Eli hyvät kollegat, jos tämä ei ole ulkomaisten yritysten syrjintää, niin en sitten tiedä mikä on. No sitten sanottiin, että Kanada-sopimus on vanha investointisuojasopimus. No, Kanada ei ole sellainen kuin se aikaisemmin oli. Jos verrataan Kanadan sopimusta näihin 1400 kansallisiin sopimukseen, niin silloin Kanadan sopimus, jos ajatellaan demokratiaa tai päätösvaltaa, niin se on valtava askel oikeaan suuntaan. Ja uskon, että Kanada-sopimuksen osalta monet huolenaiheesta on jo hoidettu No sitten me haluamme poliittista liikkumavaraa päätöksenteossa. Hyvä, että tästä on jälleen tänään puhuttu, mutta pari huomiota tähän ehdotukseen. Ensinnäkin tämä uudistamismahdollisuus. No minäkin toivon sellaista, mutta meidän täytyy pohtia, onko se viime kädessä sitten etu meille lainsäätäjinä, koska aikaisemmin meillähän vain 25 prosenttia liittyy investoijien oikeuksiin, että tässä luodaan nyt toinen mahdollisuus tämän oikaisumekanismin kautta Eli investoit voi vielä kerran yrittää tätä kautta, ja jos valtio tuomitaan, niin en sitten kuvittele, voi kuvitella, että valtio lähtisi valittamaan, eli meidän täytyy miettiä tätä. Ja sitten näiden, jos meillä on näitä kansainvälisiä tuomioistuimia, niin toivon, että tässä nyt ei toimita liian hätäisesti, enkä halua, että Yhdysvaltojen kanssa tehdään tämä heti, vaan meidän pitäisi saada tähän monia muita maita mukaan. Eli muidenkin kumppanien kanssa pitää keskustella. Ja sitten monet yksityisoikeudesta tulevat tuomarit ovat parempia kuin yksi tuomari jostain vaikka kommunistisesta maasta, esimerkiksi Venäjältä tai Kiinasta. Minä. Reading ja sitten Arena. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää komissaari Malmströmiä, koska se mitä hän tänään on sanonut on ollut erittäin tärkeä keskustelun avaus. Hän toteaa, että lyhyellä aikavälillä tarvitsemme uudistusta. Ja hän toteaa myös, että keskipitkällä aikavälillä voimme odottaa perustavanlaatuisia uutoksia. Esimerkiksi mitä olen ehdottanut, että asetetaan kansainvälinen tuomioistuin tätä varten, mutta tietysti tiedetään, että kansainvälisen tuomioistuimen perustaminen ei ole mikään lyhyen aikavälin ratkaisu. Siihen menee paljon aikaa, mutta sitä sitten loppujen lopuksi tarvittaisiin oikeusvaltioperiaatteeseen perustuva kansainvälinen tuomioistuin. Se, mikä ei sovi, on tuo vanha mekanismi, joka meissä, meillä on käytössä näissä 1400 kahdenvälisessä sopimuksessa. Eli Kanadan kanssa tehty sopimus on jo ehdoton askel eteenpäin. Meidän tulee katsoa sitä, pitää sitä sellaisena henkilökohtaisesti, en ole sitä mieltä, että meidän tulisi sitä ryhtyä enää uudelleen avaamaan. Sillä jos neuvottelut on päätetty pacta sunt servanda, niin silloin ei kannata enää ryhtyä näitä asioita uudelleen avaamaan, mutta meidän täytyy hyödyntää sitä tilaisuutta, joka meillä nyt on edessämme kumppanin kanssa, joka neuvottelee näistä Euroopan unionin kanssa, jotta saisimme aikaiseksi suuria uudistuksia. Jotkut niistä on jo esitetty tässä pohdittavaksi. Ja meidän tulisi todella näitä miettiä. Se olisi myös hyvä vastaus niihin kaikkeen 150 000 kansalaisten vastauksiin osoittain, että kansalaiset ovat saaneet aikaiseksi sitä, että asiasta on ajateltu ja on saatu avoimuutta tässä suhteessa enemmän. Mitä ehkä voitaisiin tehdä on, että jos meillä olisi jonkunnäköinen vetomus elin, joka voisi olla ensiaskel tällaisen kansainvälisen tuomioistuimen, olen ehdottanut kansainvälistä tuomioistuinta tällaisena alkiomahdollisuutena, tietäen, että siihen tarvitaan vielä lisää aikaa, lisää kumppaneita tämä kehittely, mutta perusajatuksena tässä voisi olla jo, perusajatukset voisi jo hakata kiveen. ja Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että välillä unohdetaan se periaate, että kaikki investoijat kansallisuudesta riippumatta, niillä täytyy olla samanlainen pääsy puolueettoman riippumattoman oikeusjärjestelmään. Onko eurooppalainen oikeusjärjestelmä puolueeton ja itsenäinen? Uskon niin. Onko amerikkalainen puolueeton ja itsenäinen? Uskon myös näin. Toiseksi, mitä me haluamme taata investointis- tai suojajärjestelmällä? Suosia amerikkalaisten investointeja Euroopassa. He ovat jo täällä. Pohjoitaan sanotaan Irlanti, oli maa, jossa oli eniten investointeja Yhdysvalloista Eurooppaan. Eikä sieltä isoja ole. Ei se ole investointien moottori. Halutaan myös sojalla investoijia, jotka menevät Yhdysvaltoihin. Meillä on investointeja Yhdysvalloissa kaikissa osavaltioissa ovat suojeltuja. Me haluamme säilyttää oikeuden säädellä. Ja sitä setesoja tarjoaa tällä päivän pelillä ja argumenteilla sanoisin, että sieltä suojaa ei pitäisi olla TTIPissä, koska se ei takaa tätä oikeutta säädellä. Se heikentää sitä jäsenvaltiossa. Sitten sitä argumentin, tällä hetkellä on yhdeksän jäsenvaltiota, joilla on sieltä suojajärjestelmä Euroopassa. Onko se niin, että koska yhdeksällä maalla on sellainen, että 28 pitää saada samaan rivin perään järjestelmässä kai toimi? Enpä ole samaa mieltä. Sanotaan, että meillä on näköistämme alueita, jotka eivät aina toimi, erityisesti pk-yrityksillä. Kun nähdään investointisojen kustannukset pk-yrityksillä, niin ei heillä ole siihen varaa, eivät he sitä käytä. Mutta Mastorin kanssa olen kuitenkin samaa mieltä, että meidän täytyy työskennellä tulevaisuuden järjestelmän puolesta, ei TTIPia varten, vaan tulevaista varten tasavertaisempaa, tasapainoisempaa järjestelmää tavoitteilleen päivän ehdotukset ovat kiinnostavia ehdotuksia, joiden edestä täytyy työskennellä, täytyy jättää ovi avoimeksi Hei, teittipin poittaessa, jossa vaaranna, me vaarannamme koko teittipin, Meidän täytyy työskennellä teidän kansan yhdessä ää, erojen erityön ratkaisemiseksi TTIPin ulkopuolella. Olemme täällä sitä varten teille, teidän apuna. Morelio Sarasnova. Merci madame la commissaire d'être venue jusqu'à nous. Kiitoksia, kiitoksia hyvä komissari siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Miksi on käyty näin paljon keskustelua tästä asiasta ja miksi on tullut näin paljon kielteisiä vastauksia tähän kyselyymme? Mm, tietysti on pyritty alun perinkin vähättelemään näiden kielteisten vastauksien vaikutusta, mutta nyt on kuitenkin otettu huomioon, olette ymmärtää, kuten mekin, että tässä on selkeä demokraattinen ongelma, joka ISTS aiheuttaa. Vaikkei se ole ainoa ongelma TTIPissä, vaan se on se, mikä meitä kiinnostaa. Meillä on tietysti tämä epävarainen vaikutelma siitä, että pyritään aina yhdistämään sijoittajien intressit ja välillä unohdetaan sitten valtioiden ja kansalaisten ympäristö. Tietysti tässä suhteessa tämän äh, lähestymistavan voi ymmärtää. Ja hyvin usein mm, se, mitä te ehdotatte, niin minä en itse asiassa näe, mikä tässä on se ongelma. kun on kuunnellut teitä kaikkia, niin me olemme tietysti kaikki samaa mieltä näistä asioista. Sanomme, että jollain tavalla ISTS on ikään kuin menneisyyttä, mutta uudistusehdotusten lisäksi haluaisin, että vastataisin selkeästi kysymyksen siitä, että tarvitsemmeko todellakin sitä teettivissä? Onko se välttämätön ja kuka sitä vaatii? Sitä en ole oikein ymmärtänyt, sillä tiedän, että ei ole olemassa mitään tilastollista suhdetta ISTSn olemassaolon ja ulkomaisten investointien määrän välillä. Sehän juuri todettiin. Sitä, mitä minä olen vaatinut riittävästi, on ollut se, että jäsenvaltioita pelotellaan tällä asialla. Ja minä en ole selkeästi ymmärtänyt sitä, millä tavalla se liittyy tähän TTIP. No kolmanneksi, minun mielestäni tämäkin vaatii selvitystä. Kanadan kanssa tehtävä sopimus sanotte, että no tässä suhteessa olla johdonmukaisia. Että siinä se on tehty sopimus ja sitä ei voi enää mitenkään mennä muutaan. Mutta tämän jälkeen sitten teemme superhieno ISTS, mutta tässä Kanadan sopimuksessa ei voi tehdä mitään muutoksia. ISTS-järjestelmää pidetään kuitenkin riittämättömänä, mutta Amerikassa sanovat, että Kanadan kanssa on tehty hyvä sopimus, joka toimii hienosti. Miksi meidän pitäisi uudistaa omaa järjestelmäämme? Ja tämä johtaa siihen, että meillä on tietysti tiettyjä pelkoja, että Kanadan sopimusta on meille markkinoitu hyvänä sopimuksena ja kun se on sovittu, niin sitten kuitenkin sit, äh, sen jälkeen tulee herää erilaisia kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle siitä, että hän tuli valiokuntaan keskustelemaan meille näistä ists ehdotuksista Te puhuitte näistä kahdenvälisistä sopimuksista tiettyjen jäsenvaltioiden välillä, eli Tsekin tasavaltajohtaja itse tulen, meillä on 80 kahdenvälistä investointisopimusta ja myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Se on hyvin vanhanaikainen ja haluamme sitä nyt päivittää. Ja paras tapa tehdä se on, että meillä on yksi eurooppalainen lähestymistapa, yksi eurooppalainen ISTS-järjestelmä, ei ainoastaan TTIP-sopimuksen osalta, vaan myöskin tulevien sopimusten osalta. No miksi, miksi TTIPissä? No sitä tarvitaan, yrityksillemme, koska kuten sanoitte, kansainväliset sopimukset, niitä ei voi käsitellä Yhdysvaltojen tuomioistuimissa, eli tässä on meille etu. Sitten ISDS-tuomioistuin, no sitä voidaan tietysti pohtia, mutta kuten jo tuli esille, se ei tule tapahtumaan yhdessä yössä. Eli meidän täytyy tehdä töitä nyt ja meidän täytyy miettiä ISDS-säädöksiä TTIPin osalta. Eli pidän hyvä, hyvänä tätä uutta ehdotusta, se menee oikeaan suuntaan, ja me mielemmin jatkamme teidän kanssanne tätä keskustelua. Kiitos. Hyvä. Kiitos, Tän Silva. Um, thank you. Kiitos komission jäsen kiinnostavista ehdotuksista ja keskustelusta. Haluaisin selkeytystä siitä, kuinka pitkälle aiotte mennä sijoittajan parantamisen suhteen setasta. Selitettä ja julkinen kuuleminen tavataan sillä setään, setään suojajärjestelmän pohjalta. Komissio teki sen johtopäätöksen, että tämä järjestelmä oli tarpeeksi hyvä, ja joka parannuksia tarvittiin. Meillä on poliittinen ongelma. En näe, miten parlamenttimme voi olla asemassa hyväksyä kauppasopimusta kun komissio sanoo, että se on tarpeeksi hyvä. Siksi tänne työnne kannalaisten kollegana kanssa on niin tärkeää. että Olette sanoneet, että olette valmis tutkimaan parannuksen, parantamisen mahdollisuuksia kannalaisten kanssa. Mutta sitten puhutte tästä vetämysjärjestelmästä ja tai sopimuksen arviointilauseketta. Minä taisin ymmärtää, että jos komissio haluaa antaa vahvan poliittisen vastauksen vakavaan poliittisen ongelmaan, niin kuinka pitkälle se on valmis menemään kumppaneiden suhteen? Tartuksen niihin ongelmiin, että se on tunnistanut? Silloin tämän luvun neuvottelut avattaisiin uudelleen ja minä pitäisin sitä tervetulleena. Thank you. Komissaari, olkaa hyvä. And comment some of them when go in the same direction. So... Niin, tässä on, jos se vastaa henkilökohtaisesti teille, niin pyrin nyt sitten ainakin vastaamaan yhdessä nipussa ihan ajansäästökysymyksen vuoksi. Monet ovat sitä mieltä, että ISTS sellaisena tai sellaisena, kun sitä voitaisiin uudistaa, eivät ole tarpeellisia. No se on tietysti ihan validin näkemys, mutta meillä on siitä eri näkemyksiä. Ne ovat kuitenkin olemassa. Meillä on niitä yhdeksän Yhdysvaltojen kanssa, niitä on yli tuhat EU-ssa ja yli kolme tuhatta maailmassa. Ne ovat olemassa, ne eivät häviä vain siitä syystä, että jotkut teistä eivät niistä pidä. Voidaanko niitä uudistaa? Me emme voi vain niistä nimittäin päästä eroon huomenna. Mitä enemmän komissiolla on tässä toimivaltuuksia, ne ovat osa komission toimivaltuutta ja osa sitä, mikä Yhdysvallat asettaa etusijalle ja ISTS-lausekkeita tulee myös kaikkiin tuleviin sopimuksiin, sillä äh, Transtyynen meren sopimuksissakin niitä on. Ja me emme saa olla siinä suhteessa Kanadaan, Japaniin, Meksikon verrattuna epäsuotuisassa asemassa. Miksi sitä tarvitaan sitten Yhdysvaltojen kanssa? Niin hyvä puheenjohtaja, täytyy sanoa teille se, että Kansainvälinen lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset eivät ole lakia Yhdysvaltain laissa. Näin se on. Ja Fjellner taisi juuri tässä kertoa nämä tilastotiedot. Miksi niitä on käytetty? No ensinnäkin eurooppalaisten toimesta, pienyritysten toimesta. Ja toiseksi, jotta voitaisiin kyseenalaistaa investointiin liittyvät kysymykset. Takavarikointi, sen nopea muutto. Kaikki ne voivat vaikuttaa sijoituksiin ja työpaikkoihin. Siitä syystä on tärkeää suojata yrityksiä näissä erittäin harvinaisissa tapauksissa, joita kuitenkin tapahtuu, varmistautua siitä, että näissä erityistapauksissa ne ovat suojattuja ja me minimoimme järjestelmän väärinkäytön ja pyrimme määrittelemään sen mahdollisimman tarkkaan. Monet näistä kysymyksistä käsiteltiin Kanadasopimuksessa. Jos luetaan uudelleen se, mikä Kanadasopimuksessa löytyy, niin huomaatte, että monet uudistukset otettiin sinne. Esimerkiksi joku teistä ehdotti tätä häviä ja maksaa mekanismia. No se sieltä Kanadasopimuksesta löytyy. Jos mennään ISTS-tuomioistuimeen ja hävitään, niin silloin maksetaan myöskin. Eli silläkin on tällainen pelotevaikutus. Kansainväliset tuomioistuimet, pysyvät tuomioistuimet, tämä on mielestäni hyvä ajatus, mutta ihan realistisesti sanoen, olette myös realistisia, se ei ole huomispäivää varten. Tehän tiedätte, että yhdessä liittolaiset, jos katsotaan miten se toimii, kenen kanssa, kuka maksaa, kuka on sen, siihen menee vuosia. Ja me emme voi jäädä sitä odottelemaan, jos haluamme ratkaista nämä kysymykset nyt TTIPissä ja kaikissa muissa sopimuksissa. Kuten tiedätte, me neuvottelemme Vietnamin kanssa, Japanin kanssa ja muitakin on tulossa. Siitä syystä meidän täytyy pyrkiä löytämään tähän ratkaisu siihen, miksi, kuten sanoin tässä alustuksessani, niin- ja äh, kerroin, että yksikköni pyrkii löytämään ratkaisuja siihen, miten voitaisiin saada aikaiseksi kansainvälinen mekanismi, joka toimii. Jos löydetään sellainen kansainvälinen järjestelmä, tai jos meillä on ISTS, niin tietysti kaikki maat ovat siihen sitoutuneita kaikilla eri tasoilla. No valitusmekanismi sitten. Tässä on eri malleja. Yksi olisi, että se tehtäisiin niin kuin VTOssa, siellä on pysyvä elin, seitsemän henkilöä, joka kuuntelee näitä kanteita. Ja sitten on erilaisia paneeleita. Tämä voisi olla tapa, jossa, joka voitaisiin hyödyntää. Siinä olisi tällaisessa juridisessa vakaassa järjestelmässä kyllä järkeä. Ja näin voitaisiin jollain tavalla mm, saada aikaiseksi kunnon valitusmekanismi. Se ei ole pelkästään yrityksen varten nimittäin, vaan myös valtioita varten. No sitten Kanadan sopimus. Kanadan sopimus ensinnäkin on suljettu sellainen. 28 maata ja Kanadan pääministeri 27.–28.11 ilmoittivat, että sopimus on suljettu. Ja nyt sitten tässä tehdään tällaista juridista hienosäätöä. Muutama viikko vielä ja sen jälkeen sopimus käännetään. Luonnollisesti keskustelen vielä Kanadan kumppaneiden kanssa ja Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa, mutta en minä tietysti halua keskustella heidän kanssaan ennen kuin me olemme välillämme sopineet jostain komission ja parlamentti. Meidän täytyy yhdessä löytää tapa mennä eteenpäin. Meillä ainakin on enemmistö sopimus sen suhteen, millä tavalla mennään eteenpäin. Ja tietysti me keskustelemme asiasta Yhdysvaltain ystäviemme kanssa ja Kanadan ystäviemme kanssa. Tämä tehdään täysin avoimesti. Siellä tiedetään selkeästi, mitä tapahtuu, mutta ei voida ryhtyä neuvottelemaan kanadaisten kanssa ennen kuin tiedä, mitä tarkalleen tapahtuu. Keskustelemme meidän kanssaan luonnollisesti, katsomme, onko asioita tulevassa ISTS, jotka voidaan tässä sitten viimeisessä hienosäätövaiheessa siirtää Kanadan sopimuksen, avaamatta sitä kuitenkaan. Yksikään maa ei halua enää avata Kanadan sopimusta. Ainakaan virallisesti ne eivät näin myönnä. Jos yksi luku avataan, niin voitte olla aivan varma siitä, että kanadalaiset avaavat toisen. Ja silloin koko sopimus raukeaa sitten taas sopimusta, jolle se olisi erittäin huono työpaikkojen ja kasvun kannalta meidän taloudellemme ja se olisi erittäin huono myös meidän uskottavuudellemme, kun näistä asioista neuvotellaan ja niin tasapaino täytyy saada aikaiseksi. Aikataulu. No, tässä useat ovat kysyneet aikataulusta. Tämähän on ensimmäinen vaihe, jossa keskustelut vielä loppuun. Olen varma tietysti, että sitten tämä jatkuu eri muodoissa, niin olen täysin käytettävissä niin näiden keskustelujen jatkuessa. Ja sitten tämä epävirallinen kauppaneuvosto on ensi viikolla siellä, kun on näkemyksiä. Kerätään kaikki nämä näkemykset ja sitten sen pohjalta ryhdytään komissiossa sisäiseen työhön ehdotuksen puitteissa. Minulla mitään tarkkaa päivämäärää ei ole, mutta tietysti olisi hyvä, jos voitaisiin sitten palata tähän uudelleen, koska Kuten sanoitte, tässä on myös muita erittäin tärkeitä asioita TTIPissä, joista pitäisi keskustella ja viedä eteenpäin. Tämän kevään aikana siis kuitenkin tulee ehdotus, ja sitten meidän tulee ehdottomasti keskustella siitä, milloin näin voidaan tehdä. Olen Fjellnerin kanssa aivan samaa mieltä ja jäsenvaltiot vielä asiakkaisitteleviltä toivottavasti tätä asiaa viedään eteenpäin, koska se on selkeä avoimuuden merkki. Sääntelyoikeus, Kellner totesi, Kanadan sopimuksessa on mainittu tuossa johdanto-osan kappaleessa tämä ehdotuksen olisi se, että se siirrettäisiin juridisen tekstiin, siis korpukseen, jotta voitaisiin paremmin säädellä tätä ja säilyttää se. Niin, käsittääkseni puheenjohtaja olen pyrkinyt vastaamaan useampiin kysymyksiin. Olen pyrkinyt tässä ryhmittelemään pahoittelun, jos jotain on jäänyt ulkopuolelle. Uh, kiitoksia komission jäsen. Varmasti meillä on sitten myöhemmin uusia mahdollisuuksia keskustella yksityiskohdista, eli kiitoksia, että tulitte vastaamaan kollegoideni kysymyksiin. Eli kohta kuusi esityslistalta on nyt käsitelty ja siirrymme välittömästi kohtaan seitsemän kuuleminen, mitä transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus tarjoaa eurooppalaisille. Jos jotkut ovat lähdössä, niin poistukaa nopeasti ja rauhallisesti. Hat es den entsprechenden Austausch jetzt gegeben? No niin. Sitten jatkamme. Eli pysykää nyt kaikki rauhallisina ja hiljaa, jotta voimme jatkaa. oxygen left in the room. <laughs> Mikrofon. So, also jetzt fangen wir mit dem hier. No niin, eli nyt käynnistämme kuulemisen. Meillä on erinäisiä kuulemisia liittyen TTIP-neuvotteluiden eri osioihin. Eli ISDS, e ISDS juuri puhuttiin. Ja tänään pitäisi vielä miettiä mitä TTIP-sopimus merkitsee Euroopan kansalaisille. Ja voitte kuvitella, että lähes päivittäin olen mukana monissa TTIP-tilaisuuksissa. Ja tämä kysymys tietysti tulee myöskin esille. Aivan taatusti joku kansalainen sitten esittää kysymyksen, eli mitä hyötyä tästä sopimuksesta on minulle konkreettisesti – Eli mitä etua tästä on minulle? Ja juuri tästä keskustelemme tänään, eli mitä hyötyä tästä sopimuksesta on yksilöille tai ryhmille. Meillä on tässä loppuvaiheessa aika paljon kuulemisia näistä kysymyksistä. Ja on hienoa, että Cecilia Malmström – kauppa-asioista vastaava komission jäsen alustaa tämän kuulemisen. Olkaa hyvä. Very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Siirrytään sieltä suojasta isompaan kuvioon. Kiitos, että järjestitte tämän tärkeän tapahtumaan. Ja tiedän, että poliitikot ovat valtavan kiinnostuneita tästä, mutta myös monet kansalaiset ja sidosryhmät kautta Euroopan. Yritän matkustaa mahdollisimman paljon että tapaan paljon kiinnostusta joskus. Epäilyjä, mutta paljon myönteisiä kysymyksiä, mutta joka tapauksessa paljon kysymyksiä. Ja iltapäivän paneeli on erinomainen. Lyhyt johdanto. Politiikkani tässä vieressä puolitoista, puolitoista kuukauden aikana on ollut, että kauppapolitiikka täytyy olla ihmisiin suuntautunutta, pyrimme olemaan maailman seurattavia ja mahdollisimman paljon vuorovaikutusta. Ihmiset saavat tietää, mitä me teemme kauppakysymystä ja nyt keskitytään TTIPiin. Me työskentelemme yritysten kanssa. Kyllä. Koska yritykset toimivat alueella, jossa pyrimme poistamaan esteitä investoinnissa kaupasta. Ja sillä lailla politiikka vaikuttaa maailman ja yritykset tietävät, mitä esteitä on olemassa ja minkälaisia uusia mahdollisuuksia uudet kaupamahdollisuudet voivat luoda. Ja tässä vaiheessa pyritään olemaan lisätyöpaikkoja, lisämahdollisuuksia ja lisää kasvua kaikkien kansalaisten hyväksi. Siksi me taskutelemme yksilöiden kanssa, jotka edustavat ihmisiä monissa suht, monella tavalla ympäristö, kansanterveys, ammattiliitot, kuluttajajärjestöt ja monet heistä ovat täällä paikalla, koska heidän kokemuksensa on olennaista, jotka voivat kertoa, mitä laajempia vaikutuksia kauppaan esteiden poistamisessa on heidän ympäristössään. Pyrin kuuntelemaan näitä näkemyksiä ja tämä politiikka voi sitten tarjota uusia mahdollisuuksia työntekijöille, kuluttajille ja voi jopa vahvistaa lainsäädäntöä, jolla me tuomme sitä Näemme me pyrimme kauppasopimuksia aina EUssa ja ehdottomasti TTIPiä. Kolmannen huolenaiheet ovat pitkälti liittyneet siihen, että neuvottelut eivät ole riittävän seurattavia. Monet ihmiset kokevat, että TTIPissä on niin paljon kunnianhimoa säätelyn suhteen ja sen pitää olla avoimia – aloitimme avoimuuden suhteen kotona ja saman pitää päteä kansainvälisesti. Olemme ottaneet askeleita näiden neuvotteluiden avaamiseksi tämän parlamentin jäsenille kansalliselle parlamentille, mikä tärkeintä sulle yleisölle. Ja tämä parantaa puheen tasoa. Kaikki ymmärtävät, mitä me teemme. Paljon neuvottelua asiakirjaa on verkossa. Kaikki näkevät oikeudellisia papereita, taustapapereita kantoja ja julkaisemme enemmän kuin yhteisiä kantoja EU-ssa hyväksytään. Ja tämä on avaintekijä, kun edistämme keskusteluta. Ja myös sopimuksen edut alkavat näkyä. Mainitsen kolme niistä. Talouksien vahvistaminen, hallitusten tehokkuuden parantaminen ja voimakkaamman äänen saaminen maailmassa. Aloitetaan viimeisestä TTF tulee hyödyntämään eurooppalaisia antamalla voimakkaamman ääneen ulkopuolella Euroopan, kun maailman rajan ulkopuolella on yhä tärkeämpi taloudessa, tulee integroidumpi viestinnän teknologian kansainvälisten arvoketjujen vuoksi. Siksi tarvitaan hallitusta kasvavista säännöistä turvallisuusvaatimukset, päätymä, vaatimukset pankeille tätä linjalta. Tämä tulee lisääntymään ja Euroopan talouksien suhteellinen osuus maailmantaloudesta pienenee sama pätee Yhdysvaltoihin. Kummallakin puolella on vähemmän vaikutusta mihinkään kansainvälisiin sääntöihin tulevaisuudessa. Me molemmat haluamme se voimakin tässä ympäristön suojelua, säätelyä, terveyttä, turvallisuutta. Teitä yhdistää tämän logiikan, se vahvistaa Yhdysvaltojen ja Euroopan kumppanuutta juuri näillä säätelyalueella, jos me haluamme vaikutusta tulevaisuuteen. Seurataan Euroopan kansalaisia. Toinen hyönty on tehokkaampi hallitus, hallinta. Ennenkin säätelyyhteistyö tulee olemaan tietyn ytimessä, kun säätelijät ovat yhteistyössä, niin jakavat kokemusta ja dataa, ja se on olennaista, koska meillä on uusia säätelyhaasteita, sähköautosta nanoteknologiaan. että tartumme epävarmuuksia. Meillä täytyy yhdistää tietomme, resurssimme, jotta meillä on parasta säätelyä kansalaisten suojelemiseksi ja standard, korkeiden standardien asettamiseksi. Ja kun yritykset ovat yhteistyössä, artikset ovat yhteistyössä yhdessä, ne voivat täyt, myös täytäntöön panna sääntöjä paremmin, koska valvojien määrä täytäntöönpanossa on rajoitettu. Öö, ruoka, lääkelaitteet, lääkelaitt, tässä yhteydessä voi auttaa tehtävissä. TTIP tekee myöskin halvemmaksi hallitukselle ostaa tuotteita ja hyödykkeitä ja että sillä viisaammin veronmaksajan rahoja ja avoin julkinen hankinta on erittäin tärkeää. Kun me laskemme tariffeja, säätelyitä, sitä tekee tuotteista halvempia lääkkeistä, vaatteista, hoidekalusta. Veronmaksajat jälleen säästävät rahaa. No sanonpa selkeästi, TTIP ei laske standardeja ruoasta, ympäristöstä, ja terveydestä, ja turvallisuudesta, ja kuluttajasuojasta. Tämän työ ei mitenkään. EU, olemassa olevassa EU-lainsäädännössä, Yhdysvaltain lainsäädännössä, eikä tuleva säätelmä vaikuta korkean standardiin ja uusiin lähestyminen investointi ei myöskään vaikuta korkeisiin standardeihimme. Ja sitten taloudelliset standardit. Tämä diili tarjoaa seuraavanlaista arvoa. Yhdysvaltain vientiä vuoksi 4,7 miljoonaa ihmistä on töissä. Me haluamme luoda lisää vientiä ja lisää kannattavia työpaikkoja. Kuluttajat saavat enemmän tuotteita ja höydekkeitä halvempaa hintaa. Me haluamme tehdä yrityksistä kilpailukykyisiä. Kaksi kolmasosaa tuonnista on osia ja raaka aineita, komponentteja, energiaa. 40 prosenttia Euroopan viennistä sisältää tuontikomponentin. Vähentämällä kustannuksia ja tehostamalla yritysten toimintaa voimme vaurastuttaa kansalaisia. Pari esimerkkiä Euroopasta. Julkiset hankinnat Euroopassa on Eflan yritys. Se on Helsingin ulkopuolelta. He tekevät lentokoneiden laskeutumisvalaistumisjärjestelmiä kiintoradoilla – ja Yhdysvaltain viranomaiset sertifioinnin, nämä tuotteet, mitä ei voi myydä, koska Yhdysvaltain lainsäädäntö rajoittaa, miten paljon laitteita julkinen hallinto voi ostaa Amerikan ulkopuolelta nämä tuotteet ovat oikein hyviä. Ja se sopeutuu erittäin huonoa säähän. me haluamme TTIPin pääsevän eroon tällaista alueesta tarifeissa. E- er- espanjalaisten yritysten täytyy maksaa paljon korkeita tarifeja, niin tariffeja Yhdysvalloissa. Espanja tuottaa paljon ruokaa ja kenkiä. alikantilaiset kengitekijät maksavat 35 prosenttia vienneistä Yhdysvaltoihin. Se on paljon. Artisakko, joka tuottaa Mursiassa, on e latinalaisen latinalaisamerikkalaisten kilpailijoiden kanssa huonossa asemassa. niin on tuulittomat tuotteet, mutta eurooppalaisilla vielä 15 prosenttia. Se Tulisi vain korkeista tariffeista. Jättivuoren ulkopuolella. Olen jättivuorista, jotka tekevät tällaisia gluteinittomia mantelikakkoja. Myös paljon, mutta tarifia 6 prosenttia sanovat, että jos päästään tarifista eroon, voisimme viedä enemmän. Jopa työllistää nämä ihmisiä. Ja säätely on pieni lääkeyritys Montavit Tirolista Itävallasta. Mä sitä mieltä, että äh, laitosten tupla tu, tarkastus Yhdysvaltojen ja yhdys, eurooppalaisten taholta samoin sääntöjä noudattaisi tekee se Yhdysvallassa tämmöisen liian kalleksi. Schütz tekee koneita Kölnissä. Ne ovat oikeita yrityksiä. Ja sen sähkölaitteiden erimäriset piuhat johtavat koneiden hinnan nousun 10-15 prosenttia tai medita Ranskan välimeren rannikolla Osteri yritys ovat kiinnostaneet Yhdysvaltojen markkinoista, kun ne ovat menettäneet veneen markkinat, mutta he eivät voi viedä Yhdysvaltoihin, koska EUlla ja Yhdysvallan eri tapa testata ostereita. EUssa testataan ostereita ja, ja amerikkalaiset testaavat vettä. Tieteen mukaan kuluttajan kannalta molemmat ovat yhtä turvallisia, mutta sitä täytyy tehdä tuplana se maksaa paljon pelle yritykselle. Ja se me voi harmonisoida. Ja se me voi tunnustaa toistamme standardeja. Voimme säästää paljon rahaa. Tämä on T-tipin tollisuus. Konkreettisia yrityksiä. Ta- kaikilla on ongelmia, kun tarvitsemme mahdollisuuksia. Voimme parantaa mahdollisuuksia suurille ja yrityksille voimme parantaa tästä asemalla samalla kilpailua ja voimme parantaa Euroopasta elämää maailmassa, jossa elämänmuoto ja kaikki kansalaiskumppanit eivät aina jää arvojamme. Toivottavasti voimme onnistua, jos työskentelemme yhdessä, se arvoinen ja jatkan yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja monien ryhmien kanssa. Ja täytyisi mennä näissä neuvotteluissa. Paljon kiitoksia hyvää onnea kuulemisellenne. Thank you lot, Commissioner Malmström. Kiitoksia komission jäsen Malmström tästä alustuksesta Euroopan kansalaisen hyväksi ja jatkamme tätä keskustelua nyt kuulemisessa. Meillä on keskustelemme nyt tämän eduista Euroopan kansalaisille. Kiitoksia ja nähdään taas pian. Ja, ja. Mikrofone. Hm? Ja. Jetzt haben wir sieben. No niin. Nyt meillä on seitsemän edustajaa eri yhteiskunnan aloilta, jotka puhuvat odotuksistaan TTIPin suhteen. Ja nyt toimimme hiukan eri tavalla kuin usein kuulemisissa. Usein se on hiukan pitkästyttävää. Ja koitamme nyt tehdä tästä hiukan eloisamman tilaisuuden. Eli lyhyet alustukset ja sitten järjestämme kyselykierroksen ja sitten käymme vilkasta keskustelua näiden seitsemän alustuksen jälkeen. Ja jotta keskustelu olisi todella vilkasta ja sisällöt sisällön puolesta rikasta. Täällä on Vodan. Hän on EU Trade Insights Internet Forumin edustaja, jossa käsitellään eurooppalaista kauppapolitiikkaa. Ja täytyy sanoa, että joskus tulee sellainen vaikutelma, että EU Trade Insights tietää paremmin, mitä tapahtuu kauppapolitiikassa kuin minä itse. Eli teillä on erittäin hyvät tiedot näistä asioista. On hienoa, että olette nyt paikalla. Ja sitten Johannes Kleis Beukista. Ja nämä vieraamme tällä kertaa ovat aika hyvässä tasapainossa myöskin, kun ajatellaan sukupuolta. Se on aika harvinaista. Eli Klais Beukista korkeintaan viisi minuuttia ja sen jälkeen sitten lisäkysymyksiä. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much for... Niin, kiitoksia kovasti tästä kutsusta ja mahdollisuudesta tänään keskustella TTIPistä ja siitä, mitä se tarjoaa eurooppalaisille ja mitä se tarjoaa kuluttajille. Täytyy kyllä todeta, että on todellinen haaste vastata tähän kysymykseen, koska TTIP on tietysti kovin laajapohjainen aihe ja se kattaa monia sellaisia asioita, jotka menevät pidelle kuin perinteisemmät markkinoiden avaamiskeskustelut. Tärkein asia, jota voidaan katsoa, on se, että mitä etuja se tarvitsee ja kannattaa tarkastella taloudellisia etuja. Eli vauraus ja kuluttajien lisääntyvät tulot ovat tässä suhteessa tärkeitä. Tässäkin meidän näkökulmasta syntyy ongelma, koska kuluttajajärjestönä meillä ei ole mahdollisuuksia tehdä erittäin suuria vaikutusanalyysejä. Ne, jotka ovat jo olemassa, ovat tietysti kovin ristiriitaisia, kuten tiedämme. Virallinen Euroopan komission vaikutusanalyysi toteaa, että 545 euroa lisätuloa voidaan lisätä perheen tulon neuvottelun lopussa, kun taas toiset tutkimukset osoittavat, että tässä on BKT-tappiota mahdollista saada jopa 0,5 prosenttia. Lukujen tarkastelu on niin vaikea meidän järjestelmämme ja näin on vaikea katsoa, että miten kuluttajat asiasta hyötyvät. Tietysti markkinoille pääsy on vain yksi osa T-tyypistä ja tässä mennään paljon pidemmälle kuin perinteiset kaupan näkökulmat. Ja jos halutaan tätä määrällistä, niin se on vieläkin vaikeampaa pohtia ja katsoa, mitä se merkitsee tulojen tai vaurauden kannalta. Mutta jos katsotaan näitä sitten näitä vähän perinteisempiä kaupan tarjoamia hyötyjä, niin tietysti voimme oppia edellisistä kokemuksistamme ja näin pääsemme näihin itsestäänselvempiin asioihin, markkinoiden avaamisiin, tariffien laskemiseen ja markkinoiden toimivuuden lisääntymiseen. Tässä selkeästi voidaan todeta, että tietysti ensinnäkin tariffien lasku, tariffit, jotka tekevät tuotteista tarpeettoman kalliita, näiden tariffien laskeminen olisi tietysti hyödyllistä kuluttajan näkökulmasta katsoen, No tarifit yleisesti ottaen ovat jo aika matalia, kun katsotaan Yhdysvaltojen ja EUn välistä kauppaa. Miten paljon sitten merkitsee itse kansalaisille on asia, jota täytyy katsoa. Toinen kohta, joka koskee kuluttajan valinnanmahdollisuuksia. Tämä on tietysti yksi selkeämmistä kauppasopimuksen hyödyistä ja myös TTIP-hyödyistä. Mutta tässä nyt puhutaan tietysti kyllästyneistä markkinoista, kun puhutaan Euroopasta ja Yhdysvalloista. Se merkitsee ehkä myös sitä, että täytyy katsoa sitten toimialakohtaisemmin tätä kuluttajan valintahyötyjä. Se saattaa olla korkeampi sellaisilla aloilla, jossa meillä on digitaalisia tuotteita, kun taas toimialat, jossa kuluttajat ovat kiinnostuneempia paikallista tuotteista, alueellista tuotteista, niin tässä markkinoiden avaushyödyt saattavat olla matalammat. Ja tietysti sitten etuna voidaan pitää myös sitä, että Olemme myöhemmin katsoneet tilannetta, että uudet markkinoille tulijat voisivat johtaa siihen, että olemassa oleviin kohdistuisi enemmän paineita, että nämä laskisivat hintojaan. Euroopan markkinoille esimerkiksi se, että japanilaiset ja korealaiset autot ovat tulleet tänne markkinoille, on johtanut painostuksen. eurooppalaisille autovalmistajille. Nyt meillä on kuluttajan valinnassa myöskin edullisempia ajoneuvoja markkinoilla. Tätä kannattaa katsoa myös sitten kaupan aiheuttamien hinnanlaskujen myötä. TTIPin kohdalla, jos kysymys olisi vain tariffeista ja markkinoille päästä, niin eh, olisi tietysti paljon selkeämpi sanoa, mikä olisi tämä potentiaalinen kuluttajahyöty, mutta kaikki tiedätte, että näinhän ei ole. Siitä syystä meidän tulee myös katsoa sitä, mikä on transatlanttinen kuluttajasuojaverkosto tai puitteisto kun hyötyjä tarkkaillaan. Ja kun puhutaan tästä, niin jos TTIP haluaa toimia, niin me olemme sitä mieltä, että meillä täytyy olla erittäin vahva kilpailupolitiikka. Muussa tapauksessa ne hyödyt, joita saadaan kauppasopimuksesta, saattavat mennä vain osakkeenomistajan taskuihin, eivätkä välttämättä loppukäyttäjille eli kuluttajille. Samalla kuitenkin kuluttajilla pitäisi olla selkeää tietoa ennen tätä kyetä navigoimaan markkinoilla tekemään parhaat valinnat – ja näin saamaan helposti tietoa käsiinsä. Ja kolmanneksi meillä täytyy olla myös hyvin vahvoja säätelijöitä, niitä, jotka voivat myös toimia, jos yrityksillä on keskinäistä kilpailua. Ja ihmiset tietysti keskittyvät paljon pidemmällekin kuin parhaimpiin hintoihin. Meidän täytyy myös pohtia sitä, että tuotteiden täytyy olla turvallisia. Ja joitakin globaaleja haasteita kyllä tuoteturvallisuudessa tietysti on. Ja siitä syystä Yhdysvaltain ja eurooppalaisten välinen yhteistyö olisi järkevä, kun puhutaan esimerkiksi varhaisarvoitusjärjestelmästä, yhdenmukaisista turvajärjestelyistä, yhteisistä tarkastuksista, mutta tietysti kuluttajan näkökulmasta katsoen kaikkein korkeimmat standardit kahdella markkinoilla pitäisi ottaa käyttöön. Jos näin itse asiassa tehdään neuvotteluissa, niin se on tietysti sitten kiistanalaista. Kahden vuoden neuvottelun jälkeen on vaikea sanoa, että onko tämä lähestymistapa, jossa pyritään asettamaan kuluttajasuojaverkosto, joka ottaa käyttöön kaikkein korkeimman vaatimuksen, on todella neuvotteluissa esillä. Meillä on myös konkreettisempia ehdotuksia sen suhteen, mitä tehtäisiin, mutta päätän tähän. Thank you. Um, thank you very much, Johannes. Um... Kiitoksia, Johannes. Te puhuitte korkeista standardeista. Se on ihan normaalia, kuluttajille me kaikki haluamme korkeita standardeja. Ja joskus standardit ovat korkeampia Yhdysvalloissa eivätkä Euroopassa. Ja katsotteko edelleen, että TTIP on aikea, oikea tapa puhua siitä, että amerikkalaiset standardit integroidaan, Eikö tämä ole pikemminkin e- englantilainen ongelma, jota parlamentissa pitäisi miettiä omassa lainsäädännössään ennen kuin se otetaan mukaan TTIPiin? Well, I think there, there are two answers. Niin, niin täällä on kaksi vastausta tähän kysymykseen. Yksi on se, että tietysti on kysymyksiä, jotka eivät liity pelkästään EU-lainsäädäntöön enää, vaan jos puhutaan lisäkaupasta esimerkiksi elintarvikkeiden, kosmetiikan alalla ja elektroniikan alalla, niin ei voi luottaa siihen, että vain EU-lainsäädäntö on korkeatasoista, vaan että tuotteet, jotka tulevat markkinoille, jotka eivät enää noudata meidän standardeemme, ovat olemassa. Ja, ja komissaari Malmström juuri mainitsi nanomateriaalit mahdollisena yhteistyöalana. Neuvottelun alusta lähtien transatlanttinen kuluttajadialogi, jonka jäseniä olemme, on esittänyt joitakin ehdotuksia tällaisista myönteisistä ajatuksista, joita meidän mielestämme tulisi käsitellä EU- ja Yhdysvaltain tasolla. Pitäisikö sanoa T-tyypissä mukana, se ei välttämättä ole aihe, mutta kun puhutaan vaikkapa nanomateriaaleista, niin miksipä ei tulisi keskustella Yhdysvaltojen kanssa siitä, että laaditaan vaikkapa pakollinen nanoinventaario, joka on säätelijöiden ja suuren yleisön käytössä. Miksi ei tehdä vapaata markkina-arviointia nanopartikkeleista? on täytyisi pohtia ennen kuin sallitaan kosmetiikan ja kemiallisten aineiden lisäkauppaa. Tätä voitaisiin käsitellä myös muilla aloilla. Elintarvikkeet, sähköinen kauppa, jossa on järkevä pohtia sitä, että minkälainen yhteistyö Yhdysvaltojen ja äh, EUn välillä on. Mutta aina tulisi aloittaa korkeammasta yhteisestä nimittäjästä. Ja nämä ehkä TTIPissä saattavat olla järkeviä. Jos puhutaan elintarvikekaupasta, niin tulisi myös pohtia sitä, että näissä saattaa olla myös suurempi vaara sille, että sellaiset elintarvikkeet tulevat markkinoille, jossa saattaa olla enemmän ähm, taudin Ja meillä pitäisi olla myös tietysti jonkunlainen jäljitettävyysjärjestelmä, jotta voidaan katsoa sitten, mistä elintarvikkeet ovat peräisin, kun ne kulkevat loppukäyttäjille. Ja sitten erilaisia vähän hälytysjärjestelmiä. Ja tämä siis koskee nimenomaan esimerkiksi elintarvikkeita. Kaliforniassa jotkut tietävät, että jos tietävät, että äh, apesin jotain vikaa, niin tällainen globaali varoitusjärjestelmä varoittaisi Liettuan viranomaisia nopeammin tästä tilanteesta. More or less my job. Uh, Eli kysymys vielä. Minun täytyy nyt korostaa. Eli komissio on sanonut jatkuvasti, että TTIP ei muuta EUn lainsäädäntöä, se ei muuta mitään. No tietysti näin on sanottu kun olemme puhuneet huolenaiheesta, että standardit laskevat, mutta onko tämä sitten sama asia, jos haluamme parantaa standardiamme? Eli eikö ole hiukan naivia kuluttajajärjestöissä kuvitella, että me voisimme parantaa eurooppalaisia standardeja TTIP-sopimuksella? Eli jos ihan lyhyesti voisi tätä kommentoida. We believe it is necessary that... Uh... Sitä on välttämätöntä, että ennen kuin lisäämme kaupasuhteita ja muiden kumppaneiden kanssa tai Yhdysvaltain kanssa täytyy myös ajatella jotakin riskejä. Se kosmetiikka ja kemikaalikauppa on merkitsee sitä täytyy miettiä, miten vastataan riskejä, jotka liittyy johonkin tuotteisiin, jotka eivät, jotka tuotanto ei vastaa EU-standardeja. Ehkä siitä pitäisi keskustella. Not next, uh... Kiitoksia. Seuraavaksi Fabien Micheliniltä. Eli hän on töissä ranskalaisella rengasvalmistajalla. Le, le président, um, bonjour. Puheenjohtaja, hyvää päivää. Olen Fabien Gönnesch. Ja voisin tänään kertoa siitä, mitä teet tarjoaa sellaiselle ryhmälle kuin Michelin ja kun TTIPistä puhutaan, on tärkeää puhua vähän Michelinistä, joka kertoo odotuksia. Jos olette tulleet tänne polkupyörällä, metrolla, bussilla, lentokoneella, ehkä olette käyttäneet Michelinin renkaita sitä tietämättä. Koska me teemme renkaita vähän kaikenlaiselle ajoneuvolle. Voidaan näytellä, että rengas on musta ja pyöreä, mutta se on kuitenkin teknologian keskittymä ja siinä on yli jopa 200 komponenttia. Ja tämä, tässä maailmankaupa vaikuttaa. Meillä on kansainvälinen yritys, 37 tuotantopistettä ja tutkinta, tutkimuskeskus Euroopassa 60 000 työntekijän on puolet ryhmän työntekijästä, 50 prosenttia ryhmän tuotannosta. Olemme olleet pitkään Yhdysvalloissa – Meillä on 75 lähtien tuo tuotantoa 16 tehdasta. Tutkimus- ja kehityskeskus ja yli 18 000 työntekijää. Tentippiin liittyvä kiinnostus liittyy tästä Michelinin tuplakiinnostuksesta. Toisaalta me olemme Atlantin molemmilla puolilla monimatkainen tuote, tuote, joka vastaa eri spesifikaatioihin. Sen takia on erittäin merkittävä kauppavirta Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Ja TTIPiltä me odotamme, että kilpailukyky paranee sillä tavalla, että tullit laskevat, Ja tämän, niitä tämä nyt kautta puolta Atlanttia. Renkainen tarifa aika alhaista 2,3-3,5 prosenttia kemian tuotteille. Mutta vaikka tarvitaan alhaiset, niin virrat ovat isot 37 prosenttia Michelinin eurooppalaisista tuotosta virtaa noin 45 prosenttia tästä viedään Yhdysvaltoihin, eli kauppavirrat ovat erittäin merkittävät. Jos ajatellaan vaikka pakettiautojen renkaita, nämä ovat tietysti eurooppalaisia, mutta kun näitä renkaita viedään Yhdysvaltoihin, niitä viedään Euroopan tehtaista. Ja sitten nämä maastoautot, nelivetoiset, se on erittäin amerikkalainen tuote ja esimerkiksi metsäajoneuvo voi viedään tuotteita, renkaat tulevat Yhdysvalloissa metrot, Washingtonin, Miamiin, metrossa Disneylandissa. Näitä renkaita tehdään Euroopasta, ne viedään Yhdysvaltoihin ja tulee 4 prosenttia. Ja yksi esimerkki, joka vielä joka osoittaa, että tulella vaikutus ei ainoastaan – näin kohdistusvaikutuksia. Koneet. Me käytämme paljon koneita. Me viemme niitä Eurooppaan. Me ostamme koneita Euroopassa. Ja tullit ovat 1-6 prosenttia saapuessaan. Me katsomme, että jos me kykenemme eroon näistä tariffeista, tämä hyödyttäisi meitä, mutta koko tätä konetuotantoketjua Euroopassa. Mitä lukuihin tulee, Nämä kaupavirrat, josta annoin pari esimerkkiä. 120 miljoonaa euroa. Se näillä voisimme hyödyntää meidän tuotantokapasiteettia Euroopassa. Se tekisi tästä kilpailukykyisempää. Ja jotenkin verojen poistaminen, jo kohdistuu Yhdysvaltoihin vieteessä on tämä tuotteiden käsittelykustannus, eli jokainen rahtierä saa poissaan sitä maksaa noin 500 dollaria. Naftan puitteissa tämä poistettiin, voisin ajatella, että TTIPin puitteissa tämä maksu myös poistettaisiin. Jos lopettaisin tähän TTIPin kiinnostus meidän kaltaisille teollisuusryhmille on kilpailukyky paraneminen tullien poistuessa, koska meillä on merkittävää tuotetta virtaa. Mutta ihmisiä naisia meillä on ekspatteja, amerikkalaisia ekspatteja Euroopassa ja eurooppalaisia työntekijöitä Yhdysvalloissa. Vaikka meillä ei ole tällä hetkellä tarifiesteitä, niin erityistä TTIPissä on kilpailukyvyn parantaminen ja teollisuuden tarifien laskeminen se parantaa meidän teollista kilpailukykyä. Me, olemme kovasti, me viemme kovasti ympäristössä voimakasta kilpailua. Um, Kiitoksia. Olen vähän yllättynyt, että puhuitte paljon siitä, että kokonaan poistettaisiin tullimaksut. Ja sanoitte myöskin, että moni amerikkalaisia, jotka asuvat täällä ja päinvastoin, ja jatkuvasti tietysti asiantuntijoita kulkee paikasta toiseen, ja teillä on myöskin Yhdysvalloissa näitä kehityskeskuksia, eli tieto kulkee. Eikö näillä aloilla ole mitään esteitä? Onko kyse ainoastaan tulleista? Je pense que vous attendiez à ce que je parle un petit peu plus de conversion. Niin ehkä meidän pitäisi puhua vähän sääntelyn lähentämisestä enemmän. Täytyy muistaa, että Yhdysvaltojen ja Euroopan järjestelmät renkaiden osalta ovat hyvin erilaiset. Ne eivät toimi samalla tavalla. Yhdysvalloissa on itsesertifiointi ja Euroopassa on homologointijärjestelmää ja meillä, ne, meillä on ollut toimintaa 40 vuotta Yhdysvalloissa, meillä on kansainvälinen toimitusketju ja meillä on hyvin erilaisia toimintatapoja, jotka on integroitu. Eli kyse ei ole enää tästä meille, mutta se mikä meitä voisi kiinnostaa ensinnäkin, jos TTIP voisi toimia vipuna esimerkiksi Genevessä – ja muualla ja toimia niin, että meillä olisi enemmän harmonisointia näiden testien osalta esimerkiksi. Tämä voisi olla mielenkiintoinen aihe meille tulevaisuudessa. Ja sitten mehän käytämme kemiallisia tuotteita. Eli sääntelykeskustelua voitaisiin käydä T-tipistä Yhdysvaltojen ja EUn välillä. Ja voitaisiin katsoa, millä tavalla – voisimme toimia vähän joustavammin, mitä tulee näihin kemiallisiin tuotteisiin. Niin, tiedän, että tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, kemialliset tuotteet. Hyvin paljon puhutaan sääntelyn purkamisriskistä REACHin osalta. Meidän täytyy olla nyt rehellisiä. Onko tämä asia, josta olisi teille etua? Uh, Eipä ollenkaan. Olemme vakuuttunut, että on meillä TTPin tavoite. REACH on merkittävästi edistynyt monta asiaa, transparenssia. Me tiedämme, että käyttäjille, mitä me olemme. Ja lopputarkoitus on tästä parantaa terveyttä ja turvallisuutta ympäristöä. Emme mitenkään halua, että REACHia poistetaan. Richin tavoite on olla keino ympäristöön ja terveyteen nyt tuota tämän kontrollin kautta ja jokaisella alueella nämä järjestämme Rich Euroopassa, Amerikassa järjestämässä yl- ylävirralla Vorpolossa. Jos joku tuote on vaarallinen Euroopassa, niin se vaarallinen varmasti Yhdysvallassakaan. Les substances, dont on réfléchit à la façon de, de les rendre moins nous. Yes, me haluamme vähemmän myrkyllisiä tuotteita, vaarallisia tuotteita. Me tarvitaan vuoropuhelua kahdella puolella. Tämä lisää yritysten kannalta hyödyllistä ennustettavuutta ja kansalaisten kannalta, terveyden ympäristön kannalta. Jos meillä on tämä neuvottelu yläviralla, Reach on eurooppalainen väline, Yhdysvalloissa tilanne on eurooppalaista. Mikä on tärkeintä lopputavoite? Um, Te sanoitte, että tullit ovat 20 miljoonaa vuodessa. Jos kuvitellaan, että kaikki tullit poistuvat, eli sitten teillä on 20 miljoonaa, mitä se minulle merkitsee? No, eli mitä konkreettisesti teemme 20 miljoonalla, se oli siis kysymys. No, on aika vaikea vastata tähän kysymykseen, koska rengasmarkkinat – ovat hyvin kilpailut. Ja jos sanon pari lukua, vuonna 2010 tärkeintä renkaiden valmistajia maailmassa edustivat 80 prosenttia markkinoista ja 2013 10 suurinta valmistajaa maailmassa vastaavat enää 60 prosenttia maailmanmarkkinoista. Eli kymmenessä vuodessa he ovat menettäneet 20 prosenttia markkinoista, koska uusia toimijoita ja uutta kilpailua on tullut Tällä hetkellä Euroopan rengasmarkkinat vielä eivät ole palautuneet kriisiä edeltävälle tasolle. Eli jos katsotaan tätä kehitystä, joka on hyvin nopeaa, nämä maailman markkinat, niillä on paljon kilpailua. Ja on nyt vaikea sanoa, jos TTIP hyväksytään, ratifioidaan ja pannaan täytäntöön, niin missä sitten ollaan ja mitä tehdään 20 miljoonalla. No varmaa on se, että se auttaa meitä kilpailussa – oli kyse sitten välineidemme uudistamisessa Euroopassa tai henkilöstön kouluttamisesta, voimme jatkaa tutkimusta ja innovointia, koska mikään hän ei ilmaista edisty. Entä sitten, kun T-tippiä sovelletaan? No, vaikea ennustaa, mutta toivottavasti neuvottelut etenevät nopeasti. Euh, merci beaucoup. Euh. Kiitoksia. Toivottavasti tietysti saamme investointeja sitten Eurooppaan. Sitten seuraavaksi seuraava edustaja. British Telecom. <laughs> was looking for the button. Um, thank you very much, uh, Chairman. Uh, and Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin BTn puolesta mahdollisuudesta puhua täällä. Meillähän Yhdysvaltojen markkinat ovat hyvin tärkeät, siksi olemme panostaneet TTIPin ja runsaat 30 vuotta sitten BT avasi ensimmäisen toimistonsa EUn ulkopuolella New Yorkissa. Silloin meidät listattiin Yhdysvaltojen pörssiin. BT oli silloin yksityinen, mutta sen jälkeen olemme sitten avanneet muita toimipisteitä. Meillä on Dallasissa, Atlantissa, Princetonissa, Houstonissa, Oakdaleissa, San Joseessa ja Cincinnatissa toimipisteitä ja palveluksessa on noin 2200 ihmistä Yhdysvalloissa. Eli Yhdysvallat on tärkein EUn ulkoinen markkina-alue ja me tuemme kunnianhimoista TTIP-sopimusta, jossa kaikki voittavat. Meillä pitää olla vastavuoroinen lähestymistapa ja me tuemme monia muitakin kahdenvälisiä kauppasopimuksia, esimerkiksi TISA ja Kanada, Korea, Intia, Japani, Singapore ja niin edelleen. BT on Britannian suurin viestinnän viestintäpalveluiden tuottaja ja se toimii 170 maassa. Mutta täytyy kuitenkin tietää, että Britannian ulkopuolella emme anna yksityishenkilöille palveluita ainoastaan bisnesyrittäjille. Ne voivat olla suuryrityksiä tai pk-yrityksiä, jotka toimivat kansainvälisesti hallituksia, kansainvälisiä järjestöjä ja muita järjestöjä. Meillä on yhteyksiä kaikkien pääkaupunkien välillä ja investoimme hyvin paljon kehitykseen ja tutkimukseen, jotta voimme kehittää räätälöityjä ratkaisuja ICT-alalla, joka sopii sitten asiakkaidemme tarpeisiin. Eli me tarvitsemme paljon muuta kuin pelkkää telekommunikaatiota. VT tukee TTIPia, koska ensinnäkin katsomme, että kauppa sopii hyvin ICT-palveluihin ja se myöskin johtaa kasvuun ja työpaikkoihin. Ja haluamme myöskin, että päästään paremmin Yhdysvaltojen julkisiin halkintoihin, myöskin valtion tasolla, osavaltiotasolla. Ja TTIPin avulla voidaan myöskin helpottaa tiedonkulkua Sehän on tärkeää, kun ajatellaan kaupallista toimintaa kaikilla aloilla. Ja meillä pitää olla lähes, sitten myöskin tasapainon lähestymistapa kysymyksiin kummallakin puolella Atlanttia. Me odottelemme nyt sääntelyyhteistyötä. Kollegani tästä jo puhui. Eli sääntelyyhteistyötä, jotta voimme miettiä tulevaisuuden standardeja korkean teknologian alalla, innovaatiossa, esimerkiksi terveydenhuolto, pilvipalvelut, älyverkot. Ja sitten tämähän liittyy suoraan alamme, eli haluamme johdonmukaisen lähestymistavan, mitä tulee telekommunikaatiopalveluiden saatavuuteen. Sitten BT haluaa, että nämä alakohtaiset tullit otetaan esille tässä sopimuksessa – ja siellä pitää olla syrjimättömyyttä ja avoin tukku, kauppasaatavuus. Tämä on tällainen erityinen markkinoille pääsy. Ja telekommunikaatiopalveluissa näitä kaupan esteitä voidaan kuvailla ensinnäkin. Sieltä puuttuu vapauttamista, eli ei pääse markkinoille ollenkaan, koska markkinat ovat suljettuja. Toiseksi on sitten rajallisia ulkomaisia investointeja. Ja sitten kolmanneksi on riittämättömiä sääntelyä tai sääntöjä, jotka liittyvät markkinoihin. Eli silloin markkinoille pääsy on hankalaa. Eli Yhdysvalloissa tämä viimeinen tapaus on pysyvä, ollut ollut pysyvä ongelma. Toivottavasti TTIPillä tähän pystytään puuttumaan. Tutkimukset osoittavat, että telekommunikaatio palveluista on paljon etuja kansainvälisessä kaupassa. Ja vuoden 2013 tutkimus osoitti, että EU:ssa edut, jos on parempaa sääntelyä näillä markkinoilla, olisi 19 miljardia euroa. Ja EU:ssahan markkinat ovat jo säänneltyjä, mutta jos parannetaan tätä sääntelyä EU:ssa, niin voitaisiin saada näin valtavia etuja. Yhdysvaltojen markkinoiden tutkimus, siellähän ei ole kunnoista sääntelyä. Eli samana vuonna Gateley Consulting sanoi, että Yhdysvalloissa tämä voisi johtaa 160 miljardiin investoinnissa, eli tästä on valtavia etuja, ei pelkästään yrittäjille, yrityksille, vaan myöskin Yhdysvaltojen kuluttajille. En nyt toista sitä, mitä aikaisemmin jo tuli esille, mutta Äskettäin julkistettiin juuri tutkimus, jossa oli kuvailtu TTIP-sopimuksen etuja pk-yrityksille. Ja täällä on hyviä esimerkkejä, ei pelkästään siitä, mikä olisi hyväksi brittiläisille pk-yrityksille, myös Espanjassa, Italiassa, Puolassa ja samoin myös sitten Chicagossa, Portlandissa tai San Diegossa. Kiitos. Oh. Kiitoksia. Te puhuitte vapaasta tiedonvaihdosta. Tämäkin on hyvin arkaluontoinen kysymys ja Lange, Langen päätösohjelma tietysti hinään sanottiin, että mihinkään sitoumuksiin ei ryhdytä ennen kuin eurooppalainen tietosuoja-lainsäädäntö on saatu kuntoon. Miten saatte hänet vakuuttuneeksi tästä asiasta? Well, I mean, um... Niin kuin puhutaan näistä tietosiirroista, niin tietysti on erittäin, se on erittäin tärkeää tietysti yrityksille ja luonnollisestikin se täytyy sitten hoitaa tietosuojasäännösten mukaisesti, myös olemassa olevien sellaisten. Mutta meillä on myös muita huolenaiheita, jotka koskevat esimerkiksi tätä sijaintia ja tämän tyyppisiin asioihin voitaisiin kiinnittää huomiota puhumatta tietosuojasta sellaisena TTIPissä. Olemme aivan tietoisia siitä, että meillä on myös muita samanaikaisia keskusteluja käynnissä. Tietysti olisi hyödystä, jos nämä rinnakkaiskeskustelut voitaisiin myös sopia niin, että T-tipistä voidaan sopia oikea-aikaisesti. Hey with, a... Uh, Eli teitä ei haittaa se, ettei ole kappaletta, joka liittyy tietosuojakysymyksiin TTIP-sopimuksessa. Ei välttämättä TTIPissä, mutta me siis huolenaiheita, että tästä ei käsiteltäisi TTIPissä. No sitten Minun täytyy olla vähän ilkeä, mutta BT hän aiheutti skandaalin pari vuotta sitten, mitä tuli tietosuojaan ja yksityisyyteen. Eli onko tämä syy, miksi tällä hetkellä ette nyt oikein painota, että tätä asiaa pitäisi käsitellä myöskin TTIP-sopimuksessa? Kuten sanoin, tämä koskee kaikkia yrityksiä, jotka toimivat rajoillettavasti. Ei se ole pelkästään meille. Meidän päähuolenaiheemme on se, mikä mainitsin. Nämä televiestintäsäännökset ja paremmat pääsyehdot. Siksi haluamme vahvan IT-osion. Uh, Hienosti. Olette melkein komissiosta, kun osaston hyvin välttää kysymykseen vastaamisen. No sitten julkiset hankinnat. Tehän sanoitte, että tämä on teille hyvin merkittävä kysymys. Yhdysvalloissahan, no siellä puhutaan valtiotason hankinnoista, mutta komissio varmaan taistelee yhä enemmän tulevina kuukausina sitten osavaltiotason hankinnoista. Miten kuvittelette, että nämä neuvottelut etenevät ja miten tämä sitten vaikuttaisi teihin, jos te ette pääse osavaltiotason tarjouskilpailuihin osallistumaan? It, was, it would of course create... Niin, se tietysti loisi enemmän liiketilaisuuksia meille sellaisena se olisi. Mutta sanoisin myös, että tässä on myös yhteys tähän tukkusäännöstelyyn, tukkusäätelyyn. Silloin meillä olisi myöskin parempi tapa kilpailla Yhdysvaltain markkinoilla olemassa, kun olisi nämä tulleen ulkopuoliset tarkoitettu pois. Mutta Yhdysvaltoilla on siis samankaltaiset säännöt, kuten myös muilla OECD-mailla. Ja tällä alalla Yhdysvallat on kyllä ehkä vähän yksin verrattuna vaikkapa Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Euroopan unioniin. Very quick question. Vielä yksi kysymys. ICT-alalla nämä elävät sopimukset, niin kuin komissiossa kutsutaan, ne olisivat teille pakollisia, jos haluatte, että ICT sektori on kunnolla edustettuna tässä sopimuksessa ja hyötyisi siitä. Vai olenko väärässä? Mainitsin tämän sääntelyn yhteistyökysymyksen, jossa voidaan katsoa näitä uusia korkeateknologian aloja. Se olisi tämä elävä osa. Kiitoksia. Ja sitten kolikon toinen puoli, eli ammattiliitot. Susanne Lindberg, Elmgren, on Ruotsin ammattiliittojen yhdistyksestä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Olen mielelläni täällä ja meidän pitäisi näyttää vähän dioja. En puhu yli viittä minuuttia. Meillä on kunnia olla täällä Euroopan kansalaisena ja käytän myöskin Euroopan parlamentin demokraattista valtti, että voin puhua äidinkieltäni, niin jos ette ruotsia puhu, niin laittakaa luurit korvaan. Minä tulen puhumaan teille Ruotsin AY-liikkeen näkymyksistä TTIPiin liittyen, mitä tämä tarjoaa eurooppalaisille. Minun PowerPoint-esitykseni on englanniksi, mutta puhun ruotsia. Tämä näy äh, ihan tavattoman hyvin tämä ruutu, mutta tässä mennään. Ruotsin AY-liike hyväksyi vuosi sitten politiikkapaperiin liittyy kantaamme TT.3 ammattijärjestö, onko kuuluu noin 70-80 prosenttia, tai kattaa 70-80 prosenttia Ruotsin työnantajista. Ruotsi on vientivetoinen maa on merkittävä riippuvaisia siitä, että kykenemme viemään tuotteita. Meillä on pitkä perinne. Me olemme vapaakaupan ystäviä. Myymällä tuotteita ja palveluita olemme kyenneet luomaan hyvinvointivaltiomme saamalla verotuloja. Pohjoismaat yhdessä ovat myös niitä maita, jotka EU:ssa ssa Ruotsissa on voimakasta tukea. vapaa-kaupalla. meistä teepit on hyvää työntekijälle. Puhumme, millä ehdolla se on hyvä. Mutta meistä on hyvä, että on oikeudenmukaista kilpailua, jossa on kilpailukykyisiä hyviä yrityksiä, jotka maksavat kilpailukykyistä palkkaa. Mutta, mutta, aina mutta, meidän vapaakauppa suo perustuu siihen, että meillä on työmarkkinat, jotka ovat, ovat muutoskykyisiä. Tarvitaan työttömyyskorvauksia, työvoima, työmarkkinapolitiikkaa, että kykenemme hallitsemaan globalisoitumista, jossa on aina voittajia häviäjiä. Vapaakaupan idea on, että voittajat kompensoivat häviäjiä on tärkeää, että tähän on järjestelmä ja meidän lähtökohtamme on tämä. Ja sen takia me suhtaudumme positiivisemmin kuin jotkut muut ammattiliitot, jotka kokemuksistaan tekevät vähän toisenlaisia johtopäätöksiä. Ja hypätäänpä seuraavaan diaan. Mä uskomme, että Euroopan Työntekijät tarvitsevat TTP lisää investointeja, lisäkauppaa. Meillä on 27 miljoonaa työtöntä Euroopassa. TTIP. Lisäksi tarvitaan paljon muuta. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä paljon muutakin, että saadaan taas pyörät pyörimään. Ei sitä puhuta sitten enempää tänään, mutta TTIP on osa isompaa kuviota. Kysymys on sekä kansallisesta vastuusta että EU-vastuuta eri rahastoin. Me uskomme, että kun mark- eurooppalaiset yritykset pääsevät paremmin Yhdysvaltojen markkinoille, se on tärkeää, siitä ovat jotkut muutkin puhuneet. Me näemme VTO-markkinoille säännöt. ja sitten EUlla ja Yhdysvalloilla vähän omat käsityksensä. Meillä on myös toiveita, että että EU ja Yhdysvallat, Yhdysvallat voivat luoda sääntöjä kansainväliselle kaupalle. Siinä on kaksi markkinapuolista demokratiaa, jotka jakavat tiettyjä arvoja, eivät kaikkia. tässä suhteessa moneen muuhun maailman osaan, uskomatta niillä on paljon yhteistä. Tee on hyvää työntekijälle millä ehdoilla. Meistä on tosi tärkeää suojella työntekijöiden oikeuksia. Niin, niitä ei koskaan saa pitää kaupan esteenä. TTIPissä täytyy olla sitovat kestävyysluvut ja myöskin ILUn yleissopimusten noudattaminen on mukana siinä ja täytyy puolustaa poliittista liikkumavaraa kansallisella tasolla. Sen ei pidä vaikuttaa sen määrittelyyn, mikä on yksityistä tai julkista tai hyvinvointiyhteiskunnan perusteita. Me olemme sitä mieltä, että julkiset hankinnat ja direktiivit, jotka koskevat ammattiliittojen äh, oikeutta sitä me haluamme, mutta suojaa me emme halua. ISDS. Äh odotusten ja vaatimusten suhteen olemme kuitenkin sitä mieltä, että TTIP on hyvä työntekijälle. Thank you very much. Kiitoksia. Tässä PowerPoint-esityksessä näin, että te puhuitte ISTSstä. No, kolme paneelin jäsentä jätti siitä puhumatta, se on jo ihme. Sanotte ei ISTSlle, onko se ei piste vai ei ehkä, jos sitä parannetaan ja niin edelleen. Policy, we have said... Oh, sorry. Uh, sorry. No, vastataan nyt englanniksi. No, sanomme ei sieltä sojalle, koska nämä plussat ja miinukset eivät ole tasapainossa. Seurattavuus, demokraattinen, vaikuttaminen ja muut syyt vaikuttavat siihen. mä sanomme, että ei ISDSL, Se ei ole välttämätöntä sopimuksessa Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Mutta jos ISDS päätyy TTIPin, me näemme, että SETA-säännöt eivät ole riittäviä. Mutta kuten komission sen maailmasta totesi, uudistuksen tulossa. Tarkastelemme asiaa, pyrimme vaikuttamaan – hallituksen muuten e-, Euroopan ammattiyhdistysten järjestöjen kanssa muutaan investoijien oikeuksista. Silloin täytyy myös puhua investoijien velvollisuuksista myös. Sanoisin tovereille yrityssektorilta myös, että jos halutaan oikeutta säädellä nyt täytyy puhua myös yrittäjän vastuusta kasvassa kaupassa, investoinneissa. Miten noudataan OECDn suuntaviivoja monikansalliselle yritykselle ja miltä näyttää peilissä suhteessa YK investoijien oikeuksien vaatimukset. Tämä täytyy nähdä paketissa. Ja yksi SDSn ongelmista on, miten saadaan kestävä TTIP, jossa myös yritysten vastuullisuutta koskeva osa. Te puhuitte korkeista työstandardeista. Millä tavalla, emme me koska myönnetä mitään, mutta miten komissio voi neuvotella TTIP-sopimuksen, jossa kumppani, joka ei ole ratifioinut valtaosa ILOn tärkeimmistä ylisopimuksista, miten voidaan silti taata korkeat työn standardit? Oletteko huolissanne tästä? Uh, uh, niin. Me tapasimme Tukholmassa varapääjohtaja, niin otimme tämän asian esille ja puhuimme siitä, millä tavalla voitaisiin todella täytäntöönpanna tällaista keston kehityksen lukua. Ilahtuneena huomasin, että sekä EU että Yhdysvallat ovat todenneet, että ne haluavat sitovan kestävän luvun parhaat monemmilta puolelta, eli tämän taloudellisen ehdollisuuden Yhdysvalloista ja sitten tämän sisällön EU, e sta Toivottavasti TTIP astuisi uusia askeleita tässä suhteessa, kun kysymys on esimerkiksi ILO-sopimuksesta. Teemme tämän eteen kovasti töitä. He say, um... Sanoiko hän, että Yhdysvallat ratifioisi mitään näistä ILOn yleisopimuksista? Uh... Eh, ei, hän ei sanonut ja me olemme omalta puoleltamme sanoneet, että ratifiointin vaatiminen ILO-ydinsopimuksessa on mielestämme umpikkuja, mutta olemme todenneet, että on erittäin tärkeää korostaa sitä, että komissio on kertonut kansallisesta tehokkaasta ILO-ydinsopimuksen täytäntöönpanosta. Se on siis erittäin tärkeää. Very, very surprised. Olen kyllä todella yllättynyt ammattiliitosta. Tiedän, että te olette Ruotsista paljon liberaalimpia kuin monet muut. Itse olen Ranskasta ja siellähän ammattiliitoilla ei olisi samanlaisia reaktioita siihen, että Yhdysvallat ei ratifioi ILOn yleissopimuksia. Eli miten tämä toimii Euroopassa? Mitä kumppanin sanomme sanovat ja oletteko löytäneet yhteisen kannan? Olemme käyneet keskustelua, olemme olleet yhdessä EAN kanssa keskustelemassa, etukin kanssa keskustelemassa näitä asioista. Ja, ja Washingtonissa keskustellut myös yhdysvaltalaisen osapuolen kanssa olemme keskustelleet siitä, millä saamme aikaiseksi työmarkkinoita voidaan muuttaa, miten voimme löytää yhteisen ratkaisun tai miten voidaan löytää hyvä jakauma sen suhteen, mitä globalisaatiolla todella saadaan aikaiseksi. Mutta on aika selvää, että me voimme työskennellä yhteistyössä tielossa, esimerkiksi lakko-oikeuden suhteen ja muissa kysymyksissä, mutta emme ole vaatineet lähtökohtaisesti selkeä ILOn ydinsopimusten ratifiointia. Uh, now... No niin. Ja sitten Mac Dick, joka noin Rotterdamin satama, olkaa hyvä. Much for your invitation. Um... Kiitos kutsusta Rotterdamin satama on Euroopan isän satama. Me, meillä on tämä siltä Eurooppaan yhteys tähän taaksepäin ja sitten äh, tämä klusteri, 97 000 ihmistä on töissä siellä, 83 000 paikkaa epäsuoraa. Rotterdamin satamaviranomaisen tarkoitus, missä on töissä on parantaa Rotterdamin asemaa maailmanlaajan teollisuuskompleksina ja logistiikkakeskuksena. Ja me investoimme ja kehitämme nykyistä satama alueita ja myös uusia satama-alueita ja sitten myöskin käsittelyä Ja sitten T-tippiin tällä hetkellä 5,2 prosenttia kaikista Incomin tuotteista, tuotantotuotteista ovat Yhdysvalloista lähinnä bulkkia kontainereita ja mineraaliöljyä 7,5 prosenttia viennistä menee Yhdysvaltoihin äh, lähinnä kontteja ja mineraaliöljyä. Eli suht alhaisia prosentteja, eli kasvulla on varaa. ylipäätänsä Rotterdamin säätämällä myönteistä vaikuttaa TTIPistä kuin harmonisointisäännöksissä ja tarvitsee vähentäminen lisää kauppaa ja potentiaalista trafikin kasvua Euroopassa toimissa. Konttirahti luultavasti hyötyy kontennerahti eniten ja erityisesti kun trennää kohti suuremmat alueet ja laivayhtiöt klusteroituvat suuriin infrastruktuuriltaan vahvintaan satamia, kuten Rotterdam, myös tämä agribulkin kemikaalit ja sitten tämä niin breakbulk, eli äh, kulutuslaitteet ja ajoneuvot. On vaikea ennustaa, miten TTIP vaikuttaa Euroopan kulutussektoriin ja logistiikasektoriin, kattavasti. Sitä ei ole juuri tutkittu. Euroopan kulutus- ja teollisuussektori on tärkeää Euroopan kilpailuasemalla, ja teollisuudella olisi hyvä, jos TTIPin vaikutus koulutussektorin analysointi laajemmin. Lähes 45 prosenttia Rotterdamin satamaan kaupasta on raakaöljyä, hiiltä ja mineraaliöljytuotteita mukaan lukien energiamarkkinaluku TTIPissä saattaisi vaikuttaa myönteisesti volyymiin ja kauppamääriin, mutta tähän saattaa sitten vaikuttaa kielteisesti, jos alueellinen energia- tai ympäristösäädökset otetaan pois. Mutta joskus Atlantin tasapuolella halutaan Rotterdamin satama pyrkii vähentämään hiiliriippuvuutta sen jälkeen puolella ja panostamme vahvasti nestetettiin maakaasuun, hiilen taltaanottoon ja pyrimme käyttämään biomassaa ja TTIP saattaa erityisesti tukea LNG-nestetyn maakaasuun käyttöä kuljetuksessa ja bulkkihyödykkeessä sen takia LNG-sopimus olisi myönteinen. Ja lopuksi, no lopuksi me pidämme TTIPia keinotehosta, tuotantoketjuja, helpottaa kauppaa ja kommunikaatiota. Ja tämä on avain tuotantoketjujen sujuvalle toiminnalle ja se parantaa meri, parantaa meriliikennettä. Well, you were saying that it's... Kiitoksia. Sanoit, että on aika vaikea tietää, mitä TTIP tuo mukanaan satamiin, koska mitään tutkimuksia ei ole. Mutta jos vertaatte sitä muihin kauppasopimuksiin, jotka EU on jo solminut, oletteko nähneet, että tuonti ja vienti olisi lisääntynyt tai että kilpailukyky olisi parantunut? Oletteko palkanneet lisää ihmisiä tämän takia? There is a famous figure which we noticed. Niin, selkeästi on saatu huomata, että Rotterdamin satamassa se, että öljy, jota viedään Etelä-Koreaan, on ko- kovasti kasvussa, kun meillä on joitakin jalostamoja ja joku osa raakaöljystä tulee Rotterdamin kautta. Pieni lisäys on nähtävissä. Kuitenkin suuri osa raakaöljystä viedään suoraan Pohjanmereltä Etelä-Korean. Eli satamana emme ole saaneet nähdä tätä vaikutusta, äh, saaneet nähdä tätä vaikutusta heti. Ehkäpä minun pitäisi tässä suhteessa olla spesifimpi. Rotterdamin satamana emme tunne siis tätä vaikutusta suoraan, mutta yleisesti ottaen, kun olemme tällainen transit-satama ja erityisesti Rotterdamin satama, meillä on erittäin vahva teollisuusklusteri, niin mitä enemmän avoimia markkinoita on, sitä hyödyllisempää se on. Mainitsin kuitenkin nämä pääasiakkaat Rotterdamin satamassa, kuten esimerkiksi kuljetusyhtiöt, logistiikkayhtiöt. Niiden suhteessa ei ole vielä selkeää, mitä tapahtuu TTIPin myötä. Ja koska Rotterdamin satama on tämän tyyppisen toiminnan keskiö, niin haluaisimme, että tästäkin asiasta tehtäisiin vahva vaikutusanalyysi. En anteeksi, en tiedä mitään Rotterdamin satamasta. Täytyy sanoa ihan suoraan. Kuvitellaan teoreettisesti, että kaikki tulit poistetaan EUn ja Yhdysvaltojen väliltä. Eli silloin paljon vientiä ja tuontia olisi Rotterdamin sataman kautta. Onko teille kapasiteettia käsitellä valtavaa lisäystä näissä määrissä, ja esimerkiksi tämän nesteytetyn maakaasun tuonnin osalta. Well, you're most welcome again, sometimes to visit. Niin, kiitoksia kyllä. Kannattaa tulla vierailulle, että aivan tervetullut. Tämä on ihan kutsunut teille. Toiseksi, niin, kapasiteetti voi osoittautua ongelmaksi. Tällä hetkellä meillä jo on joitakin kontipuolella jotain tällaisia kapasiteettiongelmia, varsinkin kiinalaisen uuden vuoden jälkeen usein on sitten laskukausi, mutta tällä kertaa sellaista ei ollut terminaaleissamme. Terminaalit ovat itse asiassa yksityisyrityksiä Rotterdamin satamissa, niin niillä on vilkasta. Mutta kuten mainitsin alussa, olemme rakentaneet lisätilaa. Se nimi on Maslot 2 ja se ottaa 6 miljoonaa TUta vastaan seuraavien vuosien aikana. Onko se riittävää? Toivomme, niin ja meillä mitään suoraa kilpailua ei ole Yhdysvaltain sataman kanssa, mutta Rotterdamin satamalla on tervettä kilpailua Hampurin ja Hauhan eh, satamien kanssa. Joten tässä suhteessa ehkä on kuitenkin riittävästi kapasiteettia käsitellä mahdollinen T-tipin aikaansaama lisäkapasiteetti. And now it's, uh... Kiitoksia. Nyt sitten jos Tinks, joka on kuljetus- ja ympäristöasioista vastaava. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että voin kertoa täällä kannoistamme. Me toimimme Brysselissä oleva ympäristöjärjestö, joka käsittelee kuljetus- ja liikennekysymyksiä. Ja haluaisin nyt keskittyä siihen, mitä Eurooppa voi saada TTIP-sopimuksesta. No voimme saada jotain myönteistä varmasti. Yritän nyt puhua viidessä minuutissa. Yli vuoden sanoin jo neuvontavassa ryhmässä, että yksi diagnoosi on se, että meidän luettelomme asioista, jotka haluamme Yhdysvalloista, on aika pitkä, mutta Yhdysvaltojen lista on vielä pidempi. Ja missä on eroja, se liittyy markkinoiden avaamiseen, Yhdysvallat kieltää öljyn, tienon ja kaasun vienin ja me taas emme. Me emme rajoita laivojen ja satamien omistajuutta samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Ja tässä on vain muutama esimerkki liikennealalta, mutta tämä on laajempi kysymys. Kansainvälinen kauppakamari on vahvistanut tutkimuksessaan, että tämä pitää paikkansa. Mitä tulee kaupan avoimuuteen, EUn maat 0-6 saavat arvosanan 4,2, mutta Yhdysvallat vain 2,2. Se on erittäin alhainen lukema. Eli voitaisiin sanoa, että me olemme noin kaksi kertaa avoimempia markkinoiden avoimuuden suhteen. Eli Yhdysvalloissa on paljon markkinoiden osia, joihin ei päästä, koska emme ole amerikkalaisia. Ja ymmärrän kyllä miksi monet Euroopassa haluavat muuttaa tätä ja päästä markkinoille ja tasoittaa kilpailumahdollisuuksia. Ja näin, tätä me haluaisimme heiltä. No mitä sitten voimme antaa vasta palvelukseksi? No ei meillä ole paljon annettavaa. Jos katsotaan omia markkinarajoituksiamme, lähes kaikki markkinarajoituksemme liittyvät lakeihin, jotka liittyvät standardeihin, menettelyihin, riippumatta siihen, mistä on kotoisin. geenimuunneltu organismit, niitä ei sallita. Ei siksi, että me pitäisi yhdysvaltalaisista tai kiinalaisista yrityksistä tätä sallita myöskään eurooppalaisilta. Ja meillä ei ole lihaa eikä kemikaaleja kosmetiikassa. Emme halua myöskään pitkiä rekka-autoja, jotka ovat vaarallisia jalankulkijoille ja pyöräilijöille, ja haluamme, että ilmailuala maksaa omista päästöistään. Ja nämä asiat koskevat kaikkia, oli sitten Euroopasta tai muualta. Me hyvin harvoin rajoitamme markkinoita sen perusteella, ettei olisi eurooppalainen. Me noudatamme erilaisia periaatteita ja standardeja, ja maantieteelliset merkintämme ovat yksi poikkeuksista tähän sääntöön. Ja jos kuuntelee, mitä Yhdysvallat sanaa, niin monissa puheissa, kun on puhuttu TTIPistä, on tehty selväksi, että halutaan enemmän yhdy- valtaa yhdysvaltalaiselle yritykselle ja halutaan poistaa eurooppalaisia standardeja, joista on ollut meille paljon hyötyä. Euroopalla on näissä asioissa paljon sananvaltaa. Meillä on hyviä standardeja, jotka usein on otettu käyttöön kansainvälisesti. Ja meille tilanne on selvä. Yhdysvallat haluaisi, tai siis me haluaisimme, että Yhdysvallat vähän siirtyisi tämmöistä 2,2 meidän 4,2, mitä tulee markkinoiden avoimuuteen. Mutta meillä ei ole paljon ajatavana takaisin. Eli riskit, jos Eurooppa luopuu itsenäisyydestään ja säännöistään, niin se on ihan ymmärrettävää, mutta meillä ei ole paljon annettavaksi Yhdysvalloille. Ja kuten Larry Summers hiljattain totesi, niin neuvotteluissa ei pidä unohtaa, että ne, jotka tarvitsevat sopimuksia, saavat huonompia sopimuksia kuin ne, jotka eivät tarvitse. Sitten toinen osa, millä tavalla TTIP voisi olla hyväksi ympäristölle. Totta kai periaatteessa on monia tapoja yhdistää sitä, mitä tehdään täällä ja siellä, ja siitä on hyötyä ympäristölle. Pari esimerkkiä kuljetusalalta. Olisi hienoa, jos puhuttaisiin energiasta ja että olisi helpompi käyttää uusiutuvia energialähteitä, mutta jos tästä neuvotellaan, niin silloin kyse on siitä, että voitaisiin paremmin käyttää fossiilisia polttoaineita, öljyä ja kaasua. Ja olisi hienoa saada aikaan sopimus liittyen laivojen ja lentokoneiden päästöihin. No miksemme voi sopia siitä, että me vastaamme huolesta näistä transatlanttisista päästöistä. Yhdysvallat estäisi meitä sääntelemästä näitä asioita EUn ulkopuolella. No sitten kansainväliset ajoneuvostandardit. Olisi hienoa, jos vähemmän tuettaisiin Yhdysvalloissa fossiilisia polttoaineita. Mekin teemme sitä, mutta emme läheskään niin paljon. Mekin teemme joillain alueita asioita huonommin kuin Yhdysvallat. Ja olisi hyvä, jos EU:ssa olisi yhdysvaltalainen valvontajärjestelmä tyyppihyväksynnän osalta. Eli ajoneuvot toimivat tiellä samalla tavalla kuin laboratoriossa. Ja olisi hienoa, että meillä olisi kalifornialaiset säästö, ja diesel-säännöt ajoneuvojen osalta, koska ne ovat siellä hyvin paljon tiukemmat. Mutta näistä asioista ei puhuta TTIPissä, ja tässä on nyt ongelma. Tässä vain puhutaan siitä, että monimutkaistetaan sääntöjä ja vaaditaan, että kumpikin osapuoli hyväksyy ne. En tiedä, miten t T-tipistä olisi hyötyä ympäristölle tai kansalaisille, enkä tiedä, miksi T-tip on tärkeämpi prioriteetti kuin kaikki aasialaiset sopimukset, joita, jotka ovat jääneet hiukan taka-alalle, eivätkä niin, ole paljon, niin paljon näkyvillä. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia. Jos teen yhteenvedon, niin kertokaa, jos tämä oli oikein. Te sanoitte nyt siis ei TTIPille, onko näin? That's... well, you know. No. Kyllä minä haluaisin kuulla vastatarinan, joka osoittaa, että se sopimus, joka me todennäköisesti saamme solmitua, on hyödyllinen ympäristölle ja kansalaisille. Tähän mennessä en ole siitä kuullut. Kyllähän ajatuksia ja ehdotuksia on riittävästi, mutta kaikki ne ovat todella kaukaa haettuja, eikä niistä edes keskustella. Harvoin sanon, kieltäydyn asioista, ja en minä tässä kertaa jo ei sanoa. Mutta täytyy sanoa, että jos katsotaan tätä valtatasapainoa, niin on hyvin vaikea nähdä, mitä EUlla on tässä saavutettavana. In your second list of what... Kun te luettelette, mitä haluaisitte, mutta mikä ei tule toteutumaan, Voisitko kertoa jotain, mikä voisi olla mahdollista? Eli konkreettinen esimerkki, jotta voisin nähdä sen sielun ja silmin. I think the least far-fetched on the... Vähiten kaukaa haettu noista luotteloista on, että saadaan samalla samanlaiset standardit. On se oikein mukavaa, että, että Yhdys, Euroopassa on siitä hyvät ilman saastestandardit dieselautoissa kun siellä on paremmat standardit. Ne ovat niitä pieniä asioita, voidaan sopia, mutta näiden teollisuudelle mukaan toivat eivät niin helpolta. Mitä liittyy autoihin? Kommentoisitteko sitä, mitä Mark sanoi tästä nestetytystä maakaasusta ja tuonnista Yhdysvalloista Eurooppaan. Eli varmaan teillä on tästä jotain sanottavaa. Ymmärrän, että halutaan vaihtoehtoisia nestetetyn maakaasun lähteitä, mutta ympäristön kannalta. Mutta tämä on yksinkertaisesti hiilipohjainen polttoaine, joka ei hirveästi ympäristötavoitteiden saavuttamisessa auta energiakeskusteluissa on epätasapaino. Kaikki on fossiilisten polttoaineiden helpot, kaupan helpottamista, koska kaikki, joista käydään kauppaa, on hiilipohjasta polttoainetta. Kestävät polttoaineet, niillä ei, niitä ei viedä. Ainut fyysiset polttoaineet, jotka ovat kauppaan kytköksessä, ovat hiilipitoisia fossiilisia Tämä on jossa on vaikea nähdä, että neuvotteluiden lopputulema hyödyttää päästöjen vähentämistä. Emme välttämättä syytä kauppaa tässä, vaan se fakta, että fossiilista polttoainetta sillä käydä kauppaa, mutta uusiutuvalla ei. Eli jos sopimuksessa ei ole energiakappaletta, niin mitä sitten kestävän kehityksen kappale. Voitaisiinko siinä käsitellä tiettyjä näistä huolenaiheista? Certainly, that could be, uh, that... Joo, sillä olisi hampaat. Ne voisi, voitaisiin päästä eteenpäin, mutta tämä kehitysluku on ollut aika harvahampainen. Ehkä jotain näitä ideitä voitaisiin livauttaa sinne. Mutta epätodennäköiseltä vaikuttaa. This we have, uh, No niin, ja sitten lopuksi Sandra Klinner. Hän on arkkitehti, joka työskentelee Atlantin kummallakin puolella. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta tänne keskustelemaan T-typistä ja arkkitehtuurista. Opiskelin molemmissa maissa sekä Saksassa että Yhdysvalloissa – Columbia yliopistossa ja työskentelin usean vuoden ajan eri arkkitehtuurifirmoissa New Yorkissa ennen kuin sitten perustin oman toimistoni Yhdysvaltoihin. Työskentelen äh, useiden saksalaisten hankkeiden parissa. Varsinkin työstän tällaista korkean tason arkkitehtuuria ja haluaisin esittää esimerkin eri toimista, miten, miten erilaista on toimia arkkitehtina Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Esimerkkinä Yhdysvalloissa avasimme ensimmäisen espanjalaisen vaatetuskauppaliikkeen Broadwaylla ja kaupan suunnittelu tehtiin päätoimistossa Espanjassa. Piirustukset tehtiin lisensoidun arkkitehdin toimesta New York Cityssä. Ennen kuin se tuli meille, minä työskentelin rakennusyritykselle New Yorkissa koko tämän rakennusprosessin puitteissa. Ja Saksassa nyt täytäntöönpanen amerikkalaiselle kahviketjulle, joka haluaa perustaa kauppoja äh, äh, Amerikan sotilastukikohtiin Saksassa. Ja piirustukset lähettää minun yrityksestäni itse hallinnointi, projektihallinnointi ja rakentaminen tapahtuu myöskin minun yritykseni kautta. Tämä on se käytännön ero tällä hetkellä Yhdysvalloissa toimimissa tai Euroopassa ja Saksassa toimimissa. Saksassa meillä on hierarkia, joka alkaa arkkitehtuurista ja menee erilaisen konsulttien kautta täytäntöönpanon asti. Yhdysvalloissa on jakauma suunnittelun ja rakennusprosessin välillä. Ja tämä seurauksena aiheuttaa prosessin, jossa rakennusyhtiöt tämän kokoisissa hankkeissa kantavat suuremman takuvastuun näissä asioissa, kun taas Saksassa se on arkkitehti. Me olemme vastuussa hankkeesta alusta loppuun. Ja käsittääkseni syy sille, miksi tällä hetkellä on vielä paljon eroja sen välillä, jos äh, ollaan Saksassa ja Yhdysvalloissa, niin se johtuu siinä, että Yhdysvaltain arkkitehtuurikoulut keskittyvät arkkitehtuurin historiaan, erilaisiin malleihin ja niin poispäin, kun taas Saksassa keskitetään enemmän rakenteisiin ja rakentamiseen. Eli Yhdysvalloista valmistunut joutuu oppimaan paljon lisää valmistumisen jälkeen vasta muutaman vuoden kuluttua he voivat pyytää tätä toimilupaansa tai mennä toimilupakokeeseen. Saksassa sen sijaan olemme hyvin valmistautuneita ammattimaiseen toimintaan arkkitehtinä ja me voimme olla arkkitehtiliiton jäseniä aivan muutaman vuoden harjoittelukokemuksen jälkeen. Voimme oppia paljon toisiltamme näistä kahdesta eri tavasta toimia molemmassa maassa. Saksalaiset tai Euroopassa yleisesti ottaen meillä on korkeampi taso, kun sovellamme uusiutuvaa energiaa. Uusiutuva energiaa meillä on erityinen insinööritaito ja tunnemme paremmin rakennusmateriaalit. Ja meidän vaatimuksemme ja odotuksemme asiakkaiden puolelta ovat korkeammat. Yhdysvalloissa hyväksytään kokeellinen arkkitehtuuri paljon helpommin, filosofiset näkökohdat – ja näkemysten vaihto kokeellisessa arkkitehtuurissa on, e, sitä kunnioitan enemmän. Ja voimme myös täytäntöön panna joustavammin erilaisia ratkaisuja, jotka ovat sidottuja vähemmän tiukkaan säännöskehykseen. Tietysti vielä on tiettyjä esteitä, kun pyritään yhdistämään molemmat molempien mantereiden arkkitehtuuriosaaminen, mutta koska keskittyminen arkkitehtuuriin on niin erilainen näissä eri maissa, niin molemmat voisivat hyötyä voimakkaasti tästä yhdistämisestä. Silloin sataisin aikaiseksi hyvin voimakas arkkitehtuurinen ja taiteellinen näkemysten vaihto, joka samalla olisi myös, jos olisi sama vahva osaaminen myös rakennusalalla. Yhdysvalloissa, äh, Saksassa on kiinteät hinnat, Yhdysvalloissa neuvotellaan hinnoista, tekijänoikeudet, takuut, luvan myöntö on aivan erilaista, niin kuten myöskin rakennussäännökset, arkkitehtuurin kehittyminen molemmilla puolilla sekä rakennus- että design-puolella johtaisi siihen, että voitaisiin saada aikaiseksi hyvin vahva täytäntöönpano myös tällaisella pienemmällä tasolla kuin minun yritykseni on. Ja uskoakseni voidaan kehitellä mm, uudemmanlaista arkkitehtuuria tällä tavalla paremmin. Thank you very much. Um, so I... Kiitoksia. Arkkitehdelle ja muillekin ammattilaisille yksi tärkeimmistä asioista on se, että olisi vastavuoroinen tunnustaminen – jotta voisi toimia saksalaisena arkkitehtina Yhdysvalloissa ongelmitta. Mutta se, mitä sanoitte, saksalaiset arkkitehdit tietävät, miten rakennetaan. Siis heillä on insinööritaustaa ja yhdysvaltalaisilla arkkitehdeillä on enemmän tuntemusta designin osalta. Siis minulla ei ole mitään ar- amerikkalaisia arkkitehtejä vastaan, mutta en halua, en tiedä, haluaisinko jonkun heidän rakentavan talon juuri nyt. Eli onko tämä ero todella näin suuri siinä, miten he tekevät työtä? Um. Euroopassa on korkeat vaatimukset aina suhteen, eristykseen, nestesulut, kosteussulut. Yhdysvalloissa vaatimukset ovat olleet niin tiukkoja, jos palkkaa amerikkalaisen arkkitehdin suunnittelemaa taloa. Design saattaa olla erinomainen, mutta hän käyttää eurooppalaista arkkitehtiä rakentamisen toteuttamisessa. Usko kumppalas Eurooppaan Yhdysvalloista oman firman kanssa. Amerikkalaisella arkkitehdille saattaisi olla liikaa. Se konsulttien määrä, jota tarvitaan esimerkiksi saksalaisen rakennusluvan saaminen – Amerikassa on piirroksia ja kaavake. Saksassa on 15 kaavaketta. Monta konsulttia, omat piirrokset ja rakenne, suunnittelu ja, ja paloturvallisuus, mekaanisia sähkö ja myöskin saniteetti ja varsinainen design. Hyvin erilaista niin on turvallisuus on erittäin tärkeää enemmän kuin Yhdysvalloissa. Voidaanko näin sanoa? Work on American military. Menettäisikö teillä paljon Saksassa amerikkalaisten sotilastukikohtien kanssa ja sillä täytyy noudattaa tiukempaa lainsäädäntöä, jos Yhdysvalloilla on tiukemmat säännöt. Saksalla täytyy noudattaa niitä toisinpäin esimerkiksi pakotteiden valaistossa tiukemmat. Amerikassa meidän täytyy näille pallopostumisteille asettaa tuplasti valoja kuin Saksassa. Me olemme Saksassa, mutta kysymys on amerikkalaisesta tukijohdosta. Sitten opiskelitte Yhdysvalloissa, että teillä on vähän erilainen tilanne, mutta eurooppalainen arkkitehti, joka ei ole siellä opiskellut, haluaa tehdä Yhdysvalloissa töitä, mitä konkreettisesti hänen täytyy tehdä tällä hetkellä? Green card. No, ensinnäkin täytyy hankkia green card työlupa. Vain sen avulla voi sitten hakea tuota toimilupakoetta. Ja toimilupakoehakemukset NCARin, niissä täytyy todistaa kolmen neljän vuoden työkokemus Yhdysvalloista. Eli ensinnäkin täytyisi ehkä työstä saada työkokemusta väliaikaisen viisumin turvin ja sen jälkeen toivottavasti saa tämän pysyvän työluvan green cardin ja sitten voitaisiin hakea tuonne toimilupakokeeseen Encarin kanssa. Sen jälkeen pitäisi vielä mennä seitsemän lisäkokeeseen, ne ovat kalliita. Puhuja mikrofoni on pois päältä. niissä epäonnistutaan usein ja ne ovat myös osavaltiokohtaisia. Eli New Yorkin kokeet poikkeavat voimakkaasti Kentuckyn tai Kalifornian kokeista tai Floridan kokeista. I think I should have. taas kirjoja, joita ehkä minun ei olisi pitänyt nähdä, mutta mitään vastavuoroista tunnustamista ei ole tulossa näiden arkkitehtien osalta. Eli mikä olisi sitten toinen hyvä vaihtoehto teille, jos kyse ei ole vastavuoroisesta tunnustamisesta? I think we should collaborate. No yhteistyö sitten. Minusta meidän tulisi tehdä yhteistyötä hankkeiden parissa. Minun aivan henkilökohtaisessa toiminnassani odotan kyllä tippiä koska olen suunnitellut useita vähittäiskauppoja New Yorkissa. Haluaisin, että niillä olisi myös kauppoja Euroopassa. Silloin meillä olisi parempi mahdollisuus työskennellä amerikkalaisten väitösmyyjien kanssa Euroopassa esimerkiksi. Thanks a lot. And now... Paljon kiitoksia. Ja nyt pyytää jäseniä kommentoimaan tai esittämään kysymyksiä. Moderaattori laittaa kysymykset ylös. Ja sitten tiivistää, kohdistaa ne asiantuntijat Emma McClarkin. Kiitos puheenjohtaja, moderaattori ja puhujat. Kaiken kaikkiaan keskustelusta. Olisin puhunut paljon muusta kuin ISDSstä on paljon yksityiskohtia. Tarvitaan aitoja neuvottelutyön aitoa kunnianhimoa sopimuksen tulosten suhteen. Jos ajatellaan ammattia vastavuorosta tunnustamista, sitä siihen täytyy perustua ja perehtyä ja tariffien laskeminen on tärkeää, että teillä on markkinoiden avaaminen, tuohon oven ojaaminen, julkiset hankinnat. Kysymykseni on herralle Buikista. suhtautuu epäröiden siihen hyötyyn, jota kuluttajille tästä on tuossa. Se, että on enemmän tuotteita, enemmän valinnanvaraa alhaisemmin kustannuksiin. Ja julkinen hankinta tarjoaa veronmaksajille parempia diilejä. Edullisempaa. Tämä näyttää älyttömän selkeältä. Onko kollega tehnyt arvion kappasopimuksesta jota ei ole olemassa. Ajattelen erityisesti Korea. Of the, uh, the impact of a deal such as uh, the Canadian deal, which the tech... Kanadian sopimus, jossa teksti on auki. Joskohan voisi arvioida kuluttajahyötyä. Meillä on velvollisuus arvioida riskejä, mutta aidosti voisi että hyödytään suuremmin. Thanks a lot, Victor. Thank you very much, uh, Bernard. I can only welcome this event because Tämä we are speaking, we are Tervetuloa tapahtuma. Koska kahteen tuntia kukaan on puhunut kloorikannasta. Tämä on sitä, että olemme vakavissamme. Aiheet ovat vakavia. Argumentoimme pankkia. Ja hyvin rationaalinen lähestymistapa TTIPin suhteen verrattuna yleisesti ja erityisesti suojaan. Meillä on yksi hyvin poliittinen kysymys kolmelle pohjalle. Valitsin tämän itse. Rouva Michelin. Ruotsin johtaja ja hollantilainen johtaja. Mikä on viestinne ranskalaisille, ruotsalaisille alkoihan mepeille T-tipisti ennustajansuojan suhteen. Nyt olet ollut keskustelua omien meppien kanssa omassa maassa. Sen selvitystä, että he ovat yhtä tietoisia ongelmistanne ja valmiita käsittelemään kanssanne. Että olisi rationaalit, vankat vastaukset erittäin tärkeään geopoliittiseen kysymykseen, kysymykseen ei vain yrityksistä. Tämä on strateginen kysymys euroatlantista perheistä, lännestä. Live. Live. Vielen Dank, Bernd. Kiitoksia, Bernd. Täytyy sanoa, että olin hiukan skeptinen, kun kuulin tästä kuulemisesta. Mutta se olikin virkistävän myönteistä. Ja jälleen kerran voidaan todeta, että ne, jotka tekevät työtä todellisessa maailmassa, niin heillä on erilaisia ongelmia ja erilaisia painotuksia kuin meillä. Eli en nyt esitä mitään kysymyksiä, totean vain, että nyt näyttää olevan niin, että ainakin nämä puheenvuoron käyttäjät hyväksyvät hyvin pitkästi TTIPin. No tietysti heillä oli myöskin parannusehdotuksia. Tämä on mielestäni erittäin myönteistä. Sitten yksi huomio, jos sallitte. En puhu arkkitehdeistä, mutta mieheni on rakennusinsinööri ja hän oli neljä vuotta töissä Yhdysvalloissa. Siitä on hiukan aikaa, mutta hän sai vihreän kortin, koska hän oli insinöörin tutkinto. Ja sitten hän löysi työnantajan. Hän ei puhunut edes englantia. Ja sitten työnantaja sanoi, että no Michael, se on helppoa. Istu tuonne ja opiskele meidän normimme. Hän opiskeli Yhdysvaltojen normit ja sitten hän tutustui maanjäristysteknologiaan. Ja muutaman vuoden kuluttua hän oli sitten tyytyväinen palatessaan Eurooppaan. Kiitoksia sitten, Janik. Remarque par rapport au, au discours de la commissaire Malmström. Ensimmäinen kommentti Malmströmin puolesta. Se oli mukavaa, liberalistinen taru. Eurooppa kasvaa, ei ole työttömiä ja liberaalimalli on oikeassa. Samaan hintaan jatketaan, muutta. työllisellä kiristäminen, Euroopan parlamentilla kertominen, että, että yksi neuvotteluiden tekijä Kanadassa Kanadan sopimuksen suhteen on vastuutonta ja skandaali, kun, kun Eurooppa komissio kertoo, kuinka paljon työpaikkoja kannansopimus luo, niin aletaan keskustella tämä työllisyyskiristäminen pohjimmaisen skandaalimaista. Me olemme täällä kuitenkin edustajana puolustamassa yleistä etuja. Me näemme, mitä argumentit etenevät transatlanttisen sopimuksen puolesta. Se fantastinen kasvu. Kun tutkimus tehtiin komissiolle 0,0 0,03 prosenttia, 0,03 prosenttia vuotuista kasvua. Se Ruotsin ammattiliittojen edustaja lukee tämän tutkimuksen tarkkaan. Ainoa tutkimus lasketaan työpaikkamäärän laski kuuluisella tuolla YK Metallogialla 200 30 000 työpaikkojen häviämistä Pohjois-Euroopassa. Kun te puhutte palkansaajien kanssa, toivottavasti perehdytte tähän tutkimukseen myös nämä hämmästyttävää myös selitetty meille, että, että voittajia ja häviäjiä on, se on totta. Ja, ja kun häviäjät, niin sitten euro, eurooppalainen globalisaatirahasto maksaa. Kun hyödyt yksityistetään ja tappiot yhteiskunnasta, niin tämä on vähän hämmästyttävää. Ja sitten sanotaan, että tapetaan valtavia. Normeihin ei kosketa. Euroopan, mistä me neuvottelemme? Mistä neuvottelemme, jos kukaan ei koske johonkin? Joku ei nyt natsaa. Jos puhutaan vasta vasta niin se vaarantaa, jos puhutaan riitsistä ja samaiskaiset prosessit, tunnistaa nämä amerikkalaiset kemian riskin arvioinnit. Olen oikein iloinen, että Michelin-ryhmä ja muu teollisuus kemianteos tukee Reachia. Kun Euroopan parlamentti taisteli Reachin puolesta, että meitä vastaan. Ihan mukava, jos nyt menee hyvin, mutta vastavuoroinen tunnustaminen siinä luovutaan osasta suojasta, kun Euroopan komissio jäsen sanoi, että tämä ei vaikuta mitenkään me ollaan sanotaan kolme viikkoa sen jälkeen Kanadan so- sopimuksen äh, alustan sopimisen jälkeen komissio tarttui poltainen direktiiviin, että Kanadan äh, öljyhiekkaan ei enää tartuta. Äh, kanadalaiset vastaavat täysin sisär, erityisesti mitä vaikut, harmaan, näihin vaikut, häiritsevästi vaikuttavia harmonia lainsäädäntöön. Mutta nämä sadut eivät ole vakavia 27 miljoonaa työtöntä. Meillä on eurooppalainen projekti rakennettavana. Merci. Um, c'est vrai, uh, Victor. Kiitoksia. Niin, Victor, me emme puhuneet Emme puhuneet siis näistä klooratusta kananlihasta. Se on ihan totta, mutta täällä on, sekin on tietysti tärkeä kysymys sinänsä. Mutta minulla on Ruotsin ammattiyhdistysliikkeelle kysymys. Täällähän otettiin esille se, että on voittajia ja on häviäjiä. Ja minusta on tärkeää, että meidän tulisi katsoa näitä vaikutusanalyysejä neuvotteluiden jälkeen. On ollut vaikutusanalyysi, jota on tehty ennen neuvotteluja ja nyt ei ole, ei ole oltu varmoja, mistä sovitaan, mutta meidän pitäisi kuitenkin tehdä tällaisia analyysejä sen jälkeen, kun sopimukset on käyty, ennen kuin äänestetään alueittain, toimialakohtaan, katsoa kuka on häviäjä ja kuka on voittaja, sillä minä en usko, että on riittävää se, että Euroopan globalisaatiorahastoa rahastoa sitten pyydetään auttamaan niitä työntekijöitä, jotka menettävät työpaikkoja. 150 miljoonaa tällä hetkellä sen rahat ja sillä me emme millään tavalla pysty vastaamaan kaikkiin niihin tavoitteisiin, joita katastrofaalisia vaikutuksia, joita tietyillä toimialoilla voi syntyä. Ei ole myöskään tarkoituksena lisätä Euroopan globalisaation rahaston rahaa. Ja se toimii silloin, kun jotain huonoa on tapahtunut. Se on ikään kuin pieni laastari, joka laittaa sinne, kun on voida laittaa. Mutta ehkäpä täytyisi miettiä tätä pohjaa, sitä, onko Ruotsin hallitus valmis tekemään tämän ja onko, ovatko Ruotsin ammattiyhdistysliikkeet varmiita tukemaan tätä. Tässä ei ole pelkästään kysymys myöskään häviäjistä ja voittajista, vaan voitaisiin pohtia isompaa solidarisuutta niiden alueiden ja maiden ja toimialojen välillä, jotka voittavat suhteessa niihin, jotka häviävät. Näin voitaisiin esimerkiksi sitten hyödyntää globalisaatiorahastoa ja ennakoida näitä ongelmia, ei hoitaa niitä vain jälkikäteen, vaan ennakoida niitä. Et jos on joku toimiala, johon erityisesti globalisaatio kohdistuu, niin silloin pitäisi tarjota sille jonkunnäköistä vaihtoehtoa. Eli meidän pitäisi olla tiettyjä välineitä, Tiedän, että kun puhutaan Euroopan tasosta budjetista, niin solidaarisuuden järjestäminen on kyllä erittäin vaikeaa, mutta ehkäpä Ruotsin ammattiyhdistysliike on jo pohtinut tällaista solidaarisuutta suhdessa muihin työntekijöiden. Voisiko se vedota tietysti tähän suuntaan? Kiitos. Ja sitten Krasnowski. Uh, if you allow, I will speak in Polish. Um, ja w zasadzie moje pytanie niin, kysymykseni ei ole tarkoitettu ainoastaan vieraillemme, vaan myöskin järjestäjille. Monissa kokouksissa, joissa on käytetty T-tippiä, niin on nyt erikoista, että järjestäjät eivät ole kutsuneet tänne osallistujia muista osista Eurooppaa ikään kuin 2004 ei olisi tapahtunut laajentumista sitten 2007 toinen. Minulla on pyyntö. Nyt kun keskustelemme ongelmista, oli kyse T-tiipistä tai Junckerin suunnitelmasta, niin mielestäni meidän pitäisi nyt ymmärtää, että Eurooppa on nyt laajempi kuin aikaisemmin. No arkkitehtejä on Bukarestissa, Budapestissa ja Varsovassa. Ja sitten toinen kysymys. Meidän pitäisi kaikkien miettiä tätä sen suhteen, mitä Arena totesi lopuksi. TTIP tuo eri osille Eurooppaa erilaisia vaikutuksia. Ensinnäkin meillä pitäisi olla vaikutusten arviointeja, jotta tiedämme, mikä tilanne tulee olemaan. Esimerkiksi haluaisin tietää, miten se vaikuttaa minun maahan, jossa on 38 miljoonaa asukasta. Sillä on roolinsa Euroopassa. Eli miten tämä vaikuttaa sitten puolalaisiin yrityksiin, jotka tähän mennessä eivät ole käyneet kovin paljon kauppaa Yhdysvaltojen kanssa. Aikaisemmin oli paljon kauppaa Venäjän kanssa. Eli vetoaisin nyt teihin. Ja haluaisin vastauksen, miksi tällaisissa kokouksissa ei ole edustajia ammattiliitosta meidän puoleltamme Eurooppaa tai yrityksistä. Tänne olisi voitu kutsua esimerkiksi Puolaa, jonkun puolalaisen saataman edustajaa niin edelleen. Kiitos. Keller. Kiitokset kaikille puhujille, moderaattorille ja kiitos, että kokeilitte jotain erilaista kuin tavallinen kuoleminen mukavaa kiinnostavaa kuunnella. Meillä on tämä kysymys mielessäni, mitä se teetti meille sitten oikein tarjoaa. Kun olemme kuulleet teollisuuden edustajakin, ja sanotaan, että, että joudu tariffeja, mitä tehdään säästöllä. Ilmeisesti siihen, että ollaan kilpailukykyisiä. Ei siihen kuulu ihmisten palkkaaminen tai korkeimmat palkat, mutta ehkä voitte sanoa mielipiteenne. Sataman edustaja että odotukset ovat liittyneet erityisesti TTIPin vaan kaupan globalisoitumiseen. Minusta on hämmentävää, että mitä työpaikkojen ja kasvun suhteen lukautumatta näitä tutkimuksia, jotka Jannit mainitsi, jotka eivät paljon kasvusta, kasvua lupaa. että lisää työpaikkoja, työpaikka tappeita, molemmat on totta. On todettu, että jotkut sektorit voittavat, jotkut eivät, tai tarkistella yleiskuvaa. Työpaikka tulee, mutta myös työpaikka tappeita, myös palkamenetyksiä. ei ole vielä erityistä hyötyä siitä, mitä Euroopan kansalle tulee. Huolenaiheisiin ei ole puututtu, että, että olisi selkeää, että huolenaiheet eivät toteudu. Sellainen kysymys olisi mukavaa, että olisi kiva, jos olisi korkeammat standardit. Mutta jos komissiota kuulee, niin kuulemme, että hän sanotaan, että ei tule alhaisempia. Miten niitä kohotetaan? se ole kovinkaan selvää. Ja energialuku, komissiota tiedämme, että haluavat paremman pääsen fossiilisiin polttoaineisiin Yhdysvalloissa. Sillä on vaikutuksia täällä. Amerikkalaiset yritykset pääsevät saisivat paremmin maaperässä sijaitseviin fossiilisiin polttoaineisiin, jotka maaperässä, jotka haluaisimme pitää siellä, kuten frakkauksen avulla hyödynnettäviin. Ehkä viimeiseltä haluaisin sanoa, puhuminen on vastaan, että kerrotte mitä työpaikalle ja palkkojen investointien suhteen tarjolla, kestävien investointien suhteen, ympäristön suojelu, kuluttajan suojelu. Ilolla kuuntelen. Good. Um, No niin, ehkä puoleltani yksi vastaus tähän kritiikkiin, että Itä-Euroopan maista ei ole yhtään edustajaa. Tämä oli ihan sattuma. Muutama viikko sitten meillä oli kuuleminen yhdessä teollisuusvaliokunnan kanssa ja siellä oli kaksi edustajaa Itä-Euroopan maista. Ei kyse ole siitä, että kansallisuutta jotenkin korostettaisiin, vaan me yritämme katsoa, missä meillä on yhteisiä eurooppalaisia etuja. niin täällä oli, sillä oli pari edustajaa Itä-Euroopasta ja meillä täytyy olla siis kunnollista vuoropuhelua myös heidän kanssaan. No sitten standardeihin liittyen me haluamme vastavuoroista tunnustamista korkealla tasolla, mutta miten se saataisiin hoidettua ja kuinka korkeita odotukset voivat olla. Jos nyt katson Yhdysvaltojen käyttäytymistä kansainvälisissä elimissä, mitä tulee kansainvälisiin standardeihin, niin ei sielläkään nyt kovin paljon ole syytä optimismiin. 14. marraskuuta Genevessä oli työryhmän kokous, jossa käsiteltiin standardeja. Ja kaikki maat lähestulkoon hyväksyivät sen, mutta Yhdysvallat eivät. Eli miten tässä voisi nyt olla optimistinen sen suhteen, että TTIPiä saadaan parannettua? Ja te voitte sitten vielä vastata näille yksittäisille asiantuntijoille. Thank you. <clears throat> That's not going to be very easy. I never know. Kiitoksena no, se ei ole kuitenkaan helppoa. Enkä tiedä, kun me pitkään katsoa puheenvuoron, onko kyseessä kommentti vai kysymys. Kuulen useita kommentteja ja kysymyksiä vaikutusanalyyseistä. Ja tällä esitettiin ajatus siitä, että tehtäisiin tällainen vaikutusanalyysi, kun ne on neuvoteltu, mutta ennen kuin se ratifioidaan. Voisikohan se toimia? Sinä varsinkin, Johannes, tällä esitettiin sinulle erityinen kysymys siitä, että oletteko, oletko itse tehnyt Kanadan sopimuksen suhteen vaikutusanalyysiä, katsonut, että onko siitä hyötyä kuluttajille? I think if you look at the budget... Jos tarkastellaan vaikutusarvion budjettia setan tai tepin suhteen, niin meillä ei ole varaa siihen. Ei ole tehty. Clarkinin kysymykseen pyrin selittämään, että aikaisemmasta kokemuksesta voimme päätellä, että teetivistä on potentiaalista hyötyä. Alhaiset hyönneet tariffien laskun myötä, enemmän valinnanmahdollisuuksia, kilpailupaine. Nämä voivat aikaisemman kokemuksen pohjalta hyödyttävät kuluttajat sitten sen selväksi ensimmäisen viiden minuutin suhteen, jos tarkastellaan, mitä Yhdysvalloissa Arabassa kuluttajärjestöt sanovat, niin tämä on vain pieni osa näitä neuvotteluita. Nämä niin matalaan roikkuvat hedelmät, tarvitset ovat aika alhaisia. Ja ylipäätänsä, jos niistä päästään eroon, se on hyvä. Tämä lopputulema olisi meille myönteinen. Tieto suuri työsarkava nämä ei-tariffi muotoiset kaupan esteet ja, ja vaikutusarvioiden suhteen on paljon vaikeampi sanoa, mitä tuloksia siitä on. Tutkijatkaan eivät osaa sanoa, mitä hyötyä siitä voi olla. Jos USD on arviointia, puhutaan kaupateknisistä esteistä, mä paljon lainsäädäntöä, sääntöä, standardeja. Eivät ole alueet, jos niitä vähennetään sieltä täältä, sillä on hintavaikutuksia, mutta nämä ovat olennaisia ihmisten suojelun kannalta. Tässä ei tarvitse muutoksia, siellä hintamuutoksia. Ja ta- no, ei tariffipohjaisia kaupan esteitä, ei vaan vertailla. Uh, um, Swedish Trade Union. The only one surprised with the... Uh, niin Susanna Ruotsista tietysti minä olin yllättynyt. sinun on kohdistunut vähän paineita. Janik puhui 600 000 työstä, jotka häviävät TTIPin takia. Oletteko lukenut tällaisen tutkimuksen, jos on, niin mikä on oma arvionne tästä asiasta? Your MEP raised a very important question. Niin, täällä otin esille erittäin tärkeä kysymys. Tunnen tutkimuksen, joka suhtautuu hyvin kielteisesti talouskasvun mahdollisuuksiin ja Yhdysvaltojen kasvun mahdollisuuteen, mikä on huolestuttavaa. Ja tiedän myös Battleman tutkimuksen, joka toisaalta on valtavan myönteinen. Sen mukaan luodaan paljon työpaikkoja. Ja kolme muuta tutkimusta, CPR, ja kansallinen Ruotsin kauppaneuvosto ja CPR 2. Nämä ovat ne viisi tutkimusta yhteensä. Niiden mukaan on rajoitteita. Tai niissä on rajoitteita. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että Intavaliokunta ja Euroopan parlamentti ovat arvioineet komission tutkimuksia ovatko komission tutkimukset luotettavia? Olette sitä mieltä, että no, ainakin se on paras, mitä voidaan hyödyntää. mikä antaa pitkän aikavälin, mutta melko tärkeän kasvuvaikutelman, ja että se johtaisi pitkän aikavälin työllisyyden paranemiseen. Kun kuitenkin puhutaan asiasta, Yhdysvaltain ystävien kanssa naftan työllisyysvaikutuksista ja suuresta pettymyksestä, joka nafta on aiheuttanut tällä puolella, niin minusta on tärkeää, että kun analysoimme näitä sopimuksia, niin olisi ehkä vaikea erotella nämä kaikki ylipäätään rakennemuutoksesta. Ja on tärkeää puhua näistä ja katsoa myös työpaikkojen laatua, minkä tyyppisiä työpaikkoja Euroopassa luodaan. Ja me pyrimme nimenomaan siihen, että otetaan esille se, että luodaan hyvänlaatuisia työpaikkoja, ei mitään valtavan määrää työpaikkoja välttämättä. Ja tietysti olemme suhtautuneet tähän säästöpolitiikkaan kriittisesti sekä EU-puolelta että jäsenvaltiosta kun puhutaan eteläisten maiden kanssa puhutaan solidaarisuudesta, minusta se on erittäin tärkeää. Me voimakkaasti puolemme sitä ammattiyhdistysliiketovereiden kanssa, että tämä troikapolitiikka suhteessa Etelä-Eurooppaan, joka tulaa, tuhoaa koko järjestelmän, työtosopimusjärjestelmän. On hyvin tärkeää, että otetaan tämä esille. T-tyypissä on kuitenkin potentiaalia. Haluamme, että se on mahdollisimman hyvä. Emme kuitenkaan tässä vaiheessa vielä sano kyllä tai ei sanoivat, että kyllä katsotaan, mitä TTIPillä saadaan aikaiseksi. Ja teidän tehtävänne on sitten tehdä nämä lopulliset päätökset. Ja viimeinen kysymys, joka tuli vielä se herrasmies, joka tällä puhuu siitä, että ei puhuta kloorikanasta. Me haluamme vielä kevään aikana vielä nyt sitten kehitellä tätä asiaa enemmän. Se on erittäin tärkeä inta valiokunnassa TTIPin suhteen ja me olemme yhteydessä meppeihimme näissä asioissa. Il y avait une question pour vous euh, et pour Michelin. Enfin... Niin, Fabien, teille tuli vielä yksi kysymys liittyen etuihin, joita voi tulla TTIP-sopimuksesta ja jotka ovat yllättäviä toisille täällä. Eli se ei välttämättä johda työpaikkojen syntymiseen tai parempiin palkkoihin. Eli ehkä voisitte tähän vastata. Uh, oui, oui, tout à fait. Niin tosiaan, ja edustaja, joka sanoi, että täällä ei ole uusien jäsenvaltioiden edustajia. No yksi suurimmista tehtaistamme on Puolassa. Ja ranskalaisina me edustamme ehkä hiukan myöskin tätä aluetta. On vaikeaa sitoutua sopimukseen, joka allekirjoitetaan. No en tiedä, mitä hän tässä nyt voisi odottaa silloin kun se allekirjoitetaan. Mutta selvää on, että me investoimme Eurooppaan ja haluamme, että Euroopasta on edelleen vientiä korkealaatuisten tuotteiden osalta. Ja jotta voimme pitää kiinni tästä, niin kaikki apu on tervetullutta kilpailukyvylle ja TTIPistä on apua. No sitten voidaan tietysti sanoa, että tästä tulee niin paljon työpaikkoja tai näin paljon investointeja, se on äärimmäisen hankalaa nyt tässä vaiheessa arvioida, kun kyse on sopimuksesta ja vaikutuksista, jotka tapahtuvat sitten muutaman vuoden kuluttua. Mutta tästä on apua investoinneille, joita me haluamme tehdä joka tapauksessa, ja me haluamme, että Eurooppa pystyy edelleen viemään korkeatasoista teknologiaa. Onko teillä ollut myöskin yhteyksiä eurooppalaisiin meppeihinne? Totta kai ja se, mitä tänään kerroin teille, eli meidän täytyy kertoa ihmisille, miten toimia, mitä teemme Euroopassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa. Ja täällä on myöskin muita edustajia esimerkiksi Romanista, Saksasta, Espanjasta, Italiasta. Ja me jatkamme tietysti tätä yhteistyötä. Merci beaucoup. Um, was... Kiitoksia. Mark Rotterdamin satamasta. Teillä ei ollut TTIPin suhteen mitään odotuksia, kun ajatellaan vapauttamista markkinoille, ja se on nyt ihan järkevää, koska mitä enemmän tuontia ja vientiä on, sitä parempi teille. Oli sopimus mikä hyvä, mutta ehkä haluat tätä vielä kommentoida. Se, totta kai meidän vienti tulee, ja tuonti tulee 99 maasta. Puheessa olisi totesin, että 5 prosenttia viennistä ja 7,5 prosenttia tuonnista on suhteellisen pieni osuus Yhdysvaltain kanssa suoraan. Parantamisen mahdollisuuksia on. Me olemme helpot yritykset takamaalla esimerkiksi Saksassa tuottaa tuotteita ja rahtaajat pakkaavat ja sitten tuotamme Yhdysvaltoihin. Emme vaikuta asioihin suoraan. Sitten nestetystä maakaasta tulee myös, mitä herra Dink sanoi LNGstä. Hollannissa tämä investoi paljon LNG-infrastruktuuriin myöskin sisämaalla ja sisävesiliikenteessä se voi olla puhdas, hiljainen ja vähähiilinen polttoaine. Näemme siis lyhyillä merikuljetuksilla ja sisävesikuljetuksissa tämän hyödyn. Ja myös transatlanttisessa kaupassa nestetty maakaasu on mahdollinen polttoaine, mutta Yhdysvalloissa on toinen este – kapataan se rajoitteita. Alus voi mennä Yhdysvaltoihin ja sitten täytyy mennä Kanadaan tai Meksikoon tai seuraavaan kohteeseen yhdessä satamakäynnissä isommilla aluksilla. Ja sisämpiä kontenneraluksia tarkastelee. Se tuli Singaporesta Oscar 7000 teoita. Ja 7000 sitä ja Rotterdamista meni Hampuriin. se haluaa puhtaampaa kulutusta myös transatlantista. Näistä pol- nestetämällä maakaasulla, niin TTIPissä pitäisi keskustella muista protektiivisista kiinnosta Muuten yritykset eivät investoi puhtaaseen transatlanttiseen navigointiin. I think so. No niin, tässä taisivat olla suurin osa kysymyksistä. No emme puhuneet siitä, kuinka optimistisia voimme olla, mutta ehkä te voitte miettiä sitä sitten ihan keskenään. Kiitoksia ja nyt Lange saa sitten päättää kokouksen. Kiitoksia vieraillemme. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia tästä juonto tehtävästä. Oli hienoa, että olit paikalla. Ja tämä myöskin teki keskustelusta hiukan elävämpää ja kädekkäämpää kuin tavallisesti. Kiitoksia sihteeristölle tämän kuulemisen valmistelusta. Ja nähdään sitten huomenna aamulla jälleen kello yhdeksään. Kiitoksia ja hauskaa illan jatkoa.